Uh, could I invite everyone? Haluaisin pyytää kaikkia asettautumaan paikoilleen. Haluan toivottaa teidät tervetulleiksi lämpimästi. Tämä ei ole nyt mikään sanaleikki, vaikka ulkona onkin näin kuuma, mutta tervetuloa ensimmäiseen kokoukseen kesäloman jälkeen. Hienoa, että näin moni on paikalla, levänneenä, ruskettuneena ja innokkaana tarttumaan esityslistaan, tarttumaan työhön aina joulun saakka. Meillä on parlamentin suurin sali käytössämme ja täällä ei ole ikkunoita, vaikkakin ulkona paistaa aurinko. No, ei voi mitään. Toivotan tervetulleeksi myös kaikki ne, jotka seuraavat kokoustamme internetin välityksellä. Selitänpä vain, miksi me olemme tässä suuressa kaikuvassa salissa tänään. Muutama ilmoitusasia, mutta kuitenkin virallisesti hyväksymme esityslistan. Sanon tässä yhteydessä, että suunniteltu äänestys trilogituloksesta, uudesta puitepaketista, jos, jota Roitova johtaa, lykätään. Vaikkakin olimme vahvistaneet sopimuksen Irlannin kanssa puheenjohtajavaltiona ja sitten kun tämä asia eteni kor- Koreperin, niin monet jäsenvaltiot nostivat esille ongelmia, jotka liittyivät parlamentin toimivaltuuksiin osallistua asiantuntijakokouksiin. Tämä on komitologian liittyvä kysymys. Ne, jotka ovat perehtyneet sovitteluihin, niin varmasti tuntevat myös tämän asian ja se tulee teille tutuksi. Liettuan johdolla on laadittu uusia tekstiä ja ne on pantu jakoon. Pyritään ratkaisemaan tämä kysymys ja todennäköisesti joudumme pitämään vielä esittelijä- ja varjoesittelijöiden kanssa uuden kokouksen, jossa vahvistetaan sopimus. Kun ajatellaan teknisiä kysymyksiä tämän ehdotuksen ympärillä. Näistä kaikista on sovittu. Näin ollen onkin aika lailla turhauttavaa, että komitologiasta täytyy kiistellä. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Hyvä, kiitos. Muistuttaisin vielä, että me äänestämme lukuisistakin kohdista esityslistalla mukaan luettuna valiokunnan hyväksyminen lopulliseksi sopimukseksi julkisista hankinnoista, julkisista hankintadirektiivistä. Tämä on tärkeä aihe. Muutama alustava kommentti tässä yhteydessä loppuun saatetusta työstä ja edessä olevasta työstä. Viime viikolla 26. ja 7. elokuuta meillä oli onnistunut matka Kreikkaan valiokunnan nimissä. Osanotto oli runsasta ja pääsimme myös korkean tason vieraisille hallituksen vieraaksi. Meillä oli myös Kostas Hatsidakisin kanssa tapaaminen. Varmasti muistatte hänet tämänkin parlamentin hyvin aktiivisena jäsenenä. Taisipa olla liikennevaliokunnan puheenjohtajakin aikoinaan. Hän on nyt kilpailukyky, infrastruktuuri, talouskehitys ja matkailuministeri. Hänellä on todella suuri salkku. Hän kertoi suunnitelmistaan käyttää sisämarkkinatoimia ja uudistuksia Kreikan taloudessa. Ja hyvä uutinen on se, että hän johtaa kilpailukykyneuvostoa. Hän varmasti haluaa parlamentilta myös vahvan sitoumuksen tässä aiheessa. Me olimme ensimmäinen valiokunta, joka kävi Kreikassa hallituksen vieraana. Puheenjohtajakausihan alkaa tammikuussa ja he ovat innolla aloittamassa omaa kauttaan. Ja olemme saaneet vakuuttelut siitä, että he aikovat käsitellä myös muita kysymyksiä innokkaasti kuin pelkästään Kreikan talousongelmia. Meillä oli myös poliittinen kokous Kreikan parlamentin kanssa. Varmasti te, jotka osaatte kreikkaa ja luette kreikan sanomalehtiä säännöllisesti, voitte lukea sitten tarkemman selostuksen tästä, mutta parlamentin lehdessä, onko rouva Styler vielä toimittajana? No, teitä ei sovi nyt tässä kiittää, ette siis ole enää, mutta sieltä voitte lukea yhteenvedon matkastamme. Toinen ilmoitusasia jäsenille ja saatte myös kirjeen tästä pikapuoliin minulta on muistutus siitä, että ensi kuussa vietetään sisämarkkinakuukautta. Komissio on käynnistänyt internetvuoropuhelua ja haluaa käydä myös internetin välillä valiokunnan jäsenten kanssa vuoropuhelua meitä kiinnostavista aiheista. Me varmaankin saamme vielä jonkinlaisen briefauksen DG Marktilta joka tapauksessa se on pyytänyt minua tiedottamaan teille tästä niin, että voisitte osallistua tähän keskusteluun ja käydään myös kansalaisten kanssa sisämarkkinakysymyksistä. Toivottavasti monet voivat osallistua niin, että monet parlamentin jäsenet osallistuisivat ja toisivat esille eri maiden poliittisten ryhmien näkemyksiä. Eli olette saaneet tästä tiedon ja saatte vielä muistion. No sitten virallisiin asioihin. Teillä on kansiossa pöytäkirjoja toukokuulta ja kesäkuulta. Tavallinen menettely on tässäkin voimassa. Eli katsotaan, että kokouksen lopussa pöytäkirjat on hyväksytty, jos ei vastalauseita esitetä kokouksen loppuun mennessä. Nyt taitaa olla kaikki hoidettuna tähän mennessä. Minulla on ilo avata syksyn kokous uudella aiheella, uudella mietinnöllä. Dennis de Jongilta. Tervetuloa, hän on meidän esittelijämme. Kyse on vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta kaikkien toimijoiden eduksi. Kaikki varjoesittelijät ovat paikalla, Salvin ja lukuun ottamatta Korassa Bild, Roja Pere, Löfigard, Ruule ja minä itse. Rebende taitaa olla komission edustajana paikalla. Toivottavasti teidänkin puheenvuoro saadaan mukaan puhujalistalle sen jälkeen, kun De Jong on puhunut. Pitemmittä puheitta esittelijä saa puheenvuoron ja jäsenet voivat sitten varjoesittelijöiden ja komission jälkeen kommentoida. Dennis, olkaa hyvä. Thank you, Malcolm. I shall... Kiitos, Malcolm. Yritän olla olematta liian pitkäsanainen. Kaikki varmaankin ovat ehtineet lukemaan mietinnön. Haluan tuoda sieltä vain joitakin tärkeitä asioita esille ja voimme varmasti niistä keskustella. Ensinnäkin on sanottava, että jo ennen kuin aloitin mietinnön kirjoittamisen, vähittäiskauppa kiinnosti minua. Se oli ikään kuin heikko kohtani sellaisenaan. Se on valtavan tärkeää talouksillemme. Komissio Eurooppakin on näin sanonut, 15 prosenttia EUn työpaikoista löytyy vähittäiskaupasta ja 11 prosenttia EUn BKTstä tulee vähittäiskaupan toiminnasta. Joten se on hyvin tärkeä ala. Olen kiinnostunut siitä myös siksi, koska kaikki ovat varmaankin havainneet, että ostoksilla käyminen ei merkitse ainoastaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vaan siihen liittyy sosiaalinen vuorovaikutus ja siihen liittyy myös kulttuurisia näkökohtia, joita ei tulisi unohtaa. Kaupunki ilman kauppoja on kuollut kaupunki. Tätä taustaa vasten olin oikein iloinen, että valiokunta antoi minulle tämän asian hoidettavaksi vähittäisen kaupan toimintasuunnitelmasta. Ja tämän mielessäni tätä kirjoitin, haluaisin, että se olisi hyödyllinen alalle. Täällä on useita tärkeitä näkökohtia. Mietintö perustuu toimintasuunnitelmalle alalta, mutta myös vihreälle kirjalla koskien myös e- e- epäasiallisia kaupatapoja. Tässä on aika lailla erilaisia aiheita, vaikka ne kaikki tosin liittyvät toisiinsa. Olen varma, että jotkut kollegoista pitävät, ovat hieman pettyneitä siitä, että jotkut kohdat ovat hyvin lyhyitä, mutta minulla oli suuria vaikeuksia saada mukaan kaikki, mitä oli tarkoitus. Mutta esimerkiksi koskien näitä esteitä todellisten vähittäiskauppa sisämarkkinoiden luomiseksi ja sosiaalisesta, sosiaaliset työllisyys- ja kestävyysnäkökohtiin varmaan voidaan saada vielä lisää kaikissa kaikissa näissä asioissa. Mielellään otan vastaan lisäyksiä. Itsekin mahdollisesti teen vielä lisäyksiä tarkistusten muodossa, mutta tässä on se, mitä nyt käytettävissä olevaan tilansa mahtumaan. Haluaisin kiittää sihteeristöä siitä, että sen ansiosta sain vielä tiiviisti mukaan lisäasioita. Mietinnön ensi osassa pidän tärkeänä sitä, että tarvitaan monimuotoisuutta vähittäismarkkinoilla. Se merkitsee, että ei pidä katsoa ainoastaan suuria supermarketteja ja suuria vähittäiskauppoja, vaan myös pienempiä. Ei pitäisi ajatella niin, että minä en pidä isoista liikkeistä. Kyllä minä niistä pidän, mutta kun ajatellaan sosiaalisia ja kulttuurisia näkökohtia, ja jos pyritään hyvään ostoskokemukseen, niin on hyvä, että on monenlaisia kauppoja. Ja näin myös suureista liikkeistä kuulin suurtenkin kauppojen mielestä ne myyvät enemmän kuin niiden ympärillä on muita kauppoja. Ja asiakkaat tulevat ostosalueille, jos se on monimuotoinen. Tällainen perinteinen hypermarketti Ranskassa ja e- Englannissa esimerkiksi on nyt menettämässä jalan sijaansa. Ja nyt pyritäänkin auttamaan pienempiä liikkeitä niin, että kaikki hyötyisivät tällaisesta monimuotoisesta kauppaympäristöstä. On erilaisia intressejä mukana, mutta kun katson nyt nykytilannetta taloudellisessa kriisissä, pienet liikkeet ovat suurimmassa vaarassa ja olisi tätä tärkeää korostaa sitten myös, kun vertaan tätä mietintöä komission toimintaohjelmaan, niin omassa paperissani kiinnitän paljon enemmän huomiota talouskriisiin, jossa elämme, koska tällaista viestiä olen vähittäiskaupalta kuullut. Sieltä on, minulla on kerrottu, että heidän prioriteettimme on nyt selvitä kriisistä. Kuoluttajilta muuttuu, puuttu luottamusta ja voi olla, että me emme EUna ole toimivaltaisia toimimaan tässä liike, mutta on selvää, että talouden hallinnon ja ohjausjakson kautta Euroopan unionin on mahdollisuuksia Minulla oli aivan pakko ottaa mukaan viittaus siihen, että mielestäni ei voida käsittää sitä, että jotkut jäsenvaltiot edelleen nostavat veroja yksittäissektorilla ALV-muodossa. Esimerkiksi Hollannissa samassa maassa niin ALVtä nostettiin kahdella prosentilla ja välittömästi vähittäiskaupan myynnit laskivat ja kuluttajien luottamus on nyt aivan historiallisen alhaalla omassa maassani. Joten tätä taustaa vasten olen sitä mieltä, että meidän olisi varoitettava ylimääräisistä vähittäiskauppaan kohdistuvista verokorotuksista. Edelleen olen vakuuttunut siitä, että yrittäjät kyllä löytävät omia ratkaisuja moniin haasteisiin. Samaan aikaan olen nähnyt paljon esimerkkejä Englannista tai omasta maastani, kun poli- julkisella politiikalla on pyritty elvyttämään kauppakes, kauppa, katuja ja kauppa, kaupallista toimintaa luomalla uusia, uusia kauppa-alueita tiettyihin kaupunkin osiin. Ja tämän mietinnön kautta olen myös tutkinut tätä seikkaa. Tarvittaisiin joustavuutta kilpailusääntöihin niin, että tämän tyyppistä politiikkaa voitaisiin harjoittaa. Tämä ei ole talouspolitiikkaa eikä protektionistista politiikkaa, vaan pyritään luomaan tietyn tyyppistä naapurustoa ja pyritään saamaan aikaan eläviä kaupungin keskus, keskuksia. Siitä on tullut monissa kaupungeissa haaste. Eihän tämä tarkoita, ettei yrittäjille ole sijaa. Heidän on kuitenkin myytävä, heidän on pyöritettävä bisnestään, mutta kun katsotaan vuokria, katsotaan suunnit, suunnittelu, lupi, suunnittelu ja lupia, niin on selvää, että hallinnon kautta voidaan ohjata toimintaa oikeaan suuntaan. Tämä on siis osa mietintöä, johon pyritään suojelemaan pientä liiketoimintaa turhilta esteiltä ja suojella pieniä liikkeitä sellaisilta hallituksen, hallitusten toimilta, jotka vaikeuttaisivat niiden elämää entisestään. Toinen kohta koskee seikkaa, jonka olen havainnut saattavan johtaa sekaannukseen. Nimittäin kyseessä on e-kauppa, sähköinen kauppa. Sähköinen kauppa on toki tarve, tarpeellista. Eikä täällä on turha sanoa, että me pidä siitä, se on olemassa, se on kehittymässä, se on tullut jäädäkseen ja merkitsee paljon mahdollisuuksia myös vähittäiskaupalle. Sitä ei pitäisi näkeä uhkana, vaan mahdollisuutena. Minusta oli kuitenkin tarpea, tarpeellista korostaa, että se on aikamoinen haaste monille riippumattomille kauppiaille. Olen tavannut edustajia, he ovat sanoneet, että he eivät halua nettiä, koska he ovat kaupan ja He haluavat nähdä ihmisiä, eivät he pidä netistä, eivät he halua ryhtyä miksikään sähköpostilaatikoksi. Joten tässä on aika paljon irrationaalistakin vastustusta. Tätä on tutkittava. Kun katsotaan suosituksia, niin todetaan, että sähköinen kauppa on tärkeä, mutta se ei riitä. Tarvitaan politiikan linjaa, jolla voidaan saada aikaan monina e- e- erityyppisiä ratkaisuja, joissa huomioidaan myös pienet kaupat voitaisiin esimerkiksi ajatella, että kaupan lisäksi olisi net- nettisivut ja ne linkitettäisiin toisiinsa. Ja asteittain ihmiset alkavat ymmärtää tämän lähestymistavan, mutta kyllä tässä vielä tietä, työtä tehtävänä. Jos me emme tee, niin riippumattomat pienet kaupat reagoivat liian myöhään sähköisen kaupan kehitykseen ja ne menettävät jalansia markkinoilla. Tässä on varmasti, varmasti haasteita, joita on vielä kehitettävä. Sitten täällä on franchising-toiminnasta suosituksia. Tämä on asia, jota on tutkittava. Kaikki ei ole aivan kunnossa tällä alalla tällä hetkellä. Yritän siihen kiinnittää huomiota. Sitten tässä on toinen osa, epäreilut kauppatavat. Joskus nähdään, että tämä on ympäristöä vastaan, viljelijöitä vastaan, kolmansia maita vastaan suuntautuvaa. Että minä olisin jotenkin kaikkea tätä vastaan, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Varmaankin minun pitäisi muuttaa poliittista ryhmää ensi käteen, jos näin olisi. Mutta olen todella pyrkinyt puhumaan monille osapuolille, myös viljelijäjärjestöille, jotta ymmärtäisin, mikä olisi oikea tapa toimia tässä epäreilien kauppatapojen asiassa. En ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että lainsäädäntö olisi tässä paras ratkaisu. Kun jos lainsäädäntöä otetaan mukaan tiettyjen käytäntöjen osalta, niin varmastikin porsaanreikiä tulee jäämään ja, ja yritykset pyrkivät hyödyntämään näitä porsaanreikiä. Tämä ei ole tehokkain tapa edetä tällä hetkellä mielestäni. Samaan aikaan on tehty aloite, on tämä vapaaehtoinen aloite, joka aloitetaan virallisesti 16.9. täällä Brysselissä. Ja näin kaikki osapuolet istuisivat yhdessä yhteen supermarkettien ja tuottajien ja välissä olevien toimien edustajat myös. Ei pidä unohtaa, että on paljon jakelijoita tässä ketjussa, jotka, ja nämä osat saavat suuren osan katteista, eivätkä ne ole mitään supermarketteja, vaan näiden tahojen välillä olevia tahoja. Ja sielläkin pyritään löytämään ratkaisuja ja täytäntöönpanemaan. On, niille on annettava mahdollisuus antaa osoittaa, että tämä on vakavasti otettava aloite, joka voi käytännössä toimia, jos kaikki siihen osallistuvat ja jos tahtoa alalta löytyy täytäntöpana varten, niin varmastikin voidaan toimia paljon tehokkaammin kuin antamalla taas uutta EU-lainsäädäntöä, jota on täytäntöönpannettava ja sitten tulee viivästyksiä eikä tiedetä kuinka se toimii ja kuinka lopulta maaliin päästään, jos tämä sitten loppujen lopuksi, lopuksikaan toimisi. Minulla on joitakin suosituksia myös tätä aloitetta varten. Kun katsotaan täytäntöönpanopuolta, niin siellä on ehdotettu tiettyjä mekanismeja, mutta lähinnä siinä viitataan olemassa oleviin mekanismeihin jäsenvaltioissa, joilla ratkaistaan todellisia riitatilanteita. Uskon, että osa puolten olisi tarkasteltava tulevina kuukausina ja vuosina tarkkaan, voisiko tätä osaa kehittää. Jos näin tehdään, on paremmat mahdollisuudet sille, että tuottajajärjestötkin liittyisivät aloitteeseen, koska tätä olen kuullut tuottajilta, kun on sanottu, että onhan tämä mukava aloite, mutta mitäs täytäntöönpanosta sitten. Me uskomme, että tässä on kyllä mahdollisuuksia, mutta täällä on ongelmiakin vielä jäljellä. Sitten mietinnössäni suositellaan sitä, että siirryttäisiin tietyn tyyppisestä toiminnasta pois, jota on havaittavissa joissakin jäsenvaltioissa, ei kuitenkaan kaikissa. Nimittäin kun kyseessä on käytäntö, että myydään alle, alle tuotantohintojen elintarvikkeiden osalta, voisimme varmaankin sopia järjestelmästä, jossa tämä ei olisi sallittua. Siitä tulisi tiettyä pohjaa ja vakuuks, takuita. Olen puhunut tietyille suurille supermarketeille ja, ja sain tukea, he ovat yhtä mieltä. Tämä ei ole eh, sellainen asia, jota supermarketit vastustaisivat, vaan saataisiin yhtenäinen kilpailu, ah, yhteiset, yhtenäiset kilpailuolosuhteet, jos tämä sopii myös supermarketeille. Tässä tämä nyt odotan kysymyksiä ja kommentteja, niitä varmasti tulee ja olen tietenkin valmis palaamaan asiaan myöhemmin. Well, thank you very much indeed. Well, we have about... Kiitoksia kovasti. Meillä on kymmentä, 25 minuuttia kysymyksille, varjoesittelijöiden ja muiden puheenvuorolle. Steiner on jo listalla. Haluaako joku vielä osallistua keskusteluun? Ilmiantakaa itsenne, jos haluatte osallistua. Koratsa Bilt saa puheenvuoron EPPn varjoesittelijänä. Kiitos. Haluan sydämellisesti tavata tervetulleeksi kaiken sen erinomaisen työn, jota Dennis Jong on tehnyt työnsä puitteissa. Olemme yhtä mieltä suuresta osasta hänen esittämänsä linjaa. Ja on todellakin tarvetta jatkuvuuteen ajatellen sitä työtä, jota parlamentti ja komissio ovat tehneet. Ja ajatellen sitä äh, arvokasta työtä, jota on saatu kun tein oma mietinnön, joka koski tehokkaampaa, oikeudenmukaisempaa eh, vähittäiskomarkkinaa Euroopassa vuonna 2011. Tarvitaan eh, Euroopan unionin poliisilla kartalla toimia tällä alueella. Sinun mietintösi osoittaa Dennis, sen, että me edelleenkin olemme kiinnostuneita asioista, että me pidämme tärkeänä vähittäiskauppaa ja että me haluamme varmistaa sen, että kriisi ei vaikuta siihen loistavaan työllistämiskykyyn, joka vähittäiskaupalla ei miten kestävää se on ollut jopa kriisin aikana. Mitä tulee, että siinä pyritään säästämään? Sanoisin, että toimintasuunnassa olemme pystyneet ottamaan käytännönläheisen lähestymistavan niin, että olemme konkreettisesti voineet katsoa, miten voimme saada aikaan vapautta ja oikeudenmukaisuutta. Ja näiden pienten yritysten pelastaminen on tärkeää ajatellen maaseutua, er, kaukaisia alueita, niin että kuluttajilla on mahdollisuus saada enemmän vaihtoehtoja ja myöskin kaupunkikeskustoissa. Ja tärkeä, paras tapa tehdä on se, että tu, suojellaan tätä avaamista, että suojellaan yrittäjyyttä ja varmistamalla, että nämä yrittäjät voivat olla kilpailukykyisiä. Minä en voi, että voin, usko, myös suojella mitenkään tuilla tai julkisilla asioihin puuttumisella tai että voisimme jotenkin tätä kautta kriisin aikana toimia kansallisella tai paikallisella tasolla, joten pidän arvossa Denisen lähestymistapaa, että ei pidä ottaa protektionistista lähestymistapaa. Olin iloinen sitä, että ajattelee tähän suuntaan. Haluaisin todeta, että mm, nämä talouden tarpeet on tärkeä asia. Olen palveludirektiivitäkin, siinä on tekem siinä on samantyyppinen ongelma, kokonaisuus esillä, taloudelliset tarpeet ja suhde protektionismiin. Tämä vaikuttaa siihen, miten tavarat ja palvelut voivat liikkua vapaasti, joten tulemaan tekemään tästä asiasta myöskin tarkistuksen tässä yhteydessä. Sitten selkeytys, jota pidän suuresti arvossa siitä, miten näet sähköisen kaupankäynnin. Se on hyödyllinen kommentti. Kysymys oli uhasta. Se on täydentävä tekijä. Jotkut pelkäävät sitä, mutta me emme voi pysäyttää sitä. Se on myönteistä kehitystä ja sitä pitäisi helpottaa ja rohkaista. Mitä tulee tähän... Time for ideology is over. We have... Business to business lähestymistapaa. meidän pitää ottaa lähestymi... käytännön äh, läheinen lähestymistapa, kysymys on siitä, että rankaisisimme suuria yrityksiä, ja kohtelisimme pieniä niin kuin olisivat jonkinlaisia uhreja. Meidän pitää katsoa, mitä voimme tehdä sen varmistamiseksi, että on enemmän avoimuutta, enemmän oikeudenmukaisuutta, ja tässä käytössä toimii ei Brysselissä, vaan tosielämässä, omissa maissamme. Niin, että annetaan valinnanvaihtoehtoja vastinetta rahalle kuluttajille, niin että he voivat todella, että todellakin kaikilla toimijoilla on pääsy markkinoille. Ja tässä me olemme pyrkineet tekemään lisätyötä ja ja haluaisin sanoa, että haluan onnitella foorumin jäseniä, jotka eivät pelkästään omaksuneet periaatteita, vaan myöskin ovat panemassa toimeen näitä toimenpiteitä. 16. päivä tulee olemaan hyvin merkittävä monien päivä monien toimijoiden osalta. Minä toivon, että viljelijöiden järjestöt, jotka ovat osallistuneet hyvin rakentavalla tavalla ja aktiivisesti tähän prosessiin, ovat äh, myöskin äh, voineet löytää paikan omille oikeutulle huolenaiheille tavalla, joka on kaikkien kannalta tyydyttävä. Ja toivon kovasti, että komissio on hyvällä tuella, paineella, joka liittyy siihen, miten komissio tekee vaikutusarviointia lainsäädännön osalta, saamme aikaan myönteisen lopputuloksen. Ja toivon, että tärkeää on tarkistaa tulokset, eikä keskustella teoreettisesti siitä, onko lainsäädäntö hyvää vai ei meidän pitää saadaakaan tuloksia, huolehtia siitä, että että tällaisia huonoja käytänteitä ja käytössä tapahtuu, että tapahtuu kulttuurin muutos. Haluaisin myöskin tukea Dennis de Jongia siinä, mitä hän toteaa kestävyydestä. Tämä on erityisen tärkeää. Vähittäiskauppayhteisön täytyy ottaa vastuu. Ne ovat tekemässä sitä, sille pitää antaa tunnustusta, on paljon vapaaehtoisia toimia, joita on tehty. Ne investoivat tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatioihin ja myöskin energiatehokkuuteen. Haluaisin myöskin tukea Dennis näkemyksiäsi merkinnöistä. Tällä hetkellä hyvin sekava tilanne merkintöjen osalta. Komissio työskentelee asian parissa ja tällä hetkellä tilanne ei ole sellainen, että se olisi kuluttajien kannalta hyvä. Haluaisin toivottaa sinulle hyvää ja toivon tärkeää, että pidämme edelleenkin estysistalla tätä vähittäiskauppaa ja puheenjohtaja toivon, että puheenjohtaja kutsuu kaikki vähittäiskaupan pyöreän pöytään. Se on vähittäiskaupan ensimmäinen pyöreä pöytä, jotta, joka lähti liikkeelle, kun hyväksyttiin mietintö, joka koski tehokasta vähittäiskauppamarkkinaa Euroopassa. Siinä vähittäiskauppayhteisö pystyy kertomaan meille, mitä se tekee. Se antaa meille ajantasaista tietoa, näemme missä ollaan. Siinä pystytään kiinnittämään huomiota niin kielteisiin ja myönteisiin kysymyksiin. Ja se on tilaisuus meille valiokunnan kokousaikana antaa tukea ja katsoa myöskin, miten voimme antaa vähittäiskaupan toimijoille mahdollisuuksella kilpailukyvyn vielä lisää työpaikkoja. Kiitos. Sinä itse ilmoitit tästä äh, monisanaisesti ja kauneesti. Aion itsekin niin tehdä, mutta todellakin 26. syyskuuta kello 15 järjestetään kyseinen kokous. Se on katsottavissa myös internetin välityksellä. Siellä käsitellään kaikkia mahdollisia vähittäiskauppaan liittyviä tekijöitä. 26. syyskuuta kello 15 lähtien siis. Ergoja Beres nyt ST-ryhmästä. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että olen oikein tyytyväinen De Jongin mietintö. Se on hyvä teksti. Mielestäni se on tasapainoinen ja hyvin mietitty. Olen lähes täysin yhtä mieltä siitä. Aivan kuten mietinnössä sanotaan, kaikki tiedämme, että vähittäiskauppa on aivan avainasemassa, että kasvuun päästäisiin, että saataisiin työllisyyttä ja tuottavuutta aikaan. Se on myös merkittävä, kun siirrytään kestävämpään tuottamisen ja kulutuksen malliin. Kuitenkin kriisi ja säästöpolitiikka vaikuttaa suoraan tähän alaan. Myynti yhä laskee ja näin kuukausia koko ajan alamäki vain jatkuu. Tämä vaikuttaa työllisyyteen vähittäiskaupan alalla. Se vähenee kaikilla jakelun aloilla – erityisesti siihen, että kärsivät pienet ketjut ja itsenäiset liikkeet. On aivan oikein, kun De Jong toteaa, että kauppa il- kaupunki ilman kauppoja on kuollut kaupunki. Emme todella puhu protektionismista, vaan siitä, että helpotettaisiin tasapainoa pienten, keskisuurten ja suurten kauppojen välillä ja ja että pienet ja perheyrityksetkin voisivat pärjätä. Omasta maasta Espanjasta muutamia tietoja. Vähittäiskauppa on laskenut 10,6 prosentilla ja 33 eh, perikkäisen kuukauden aikana tämän kriisin aikana. Siksi on todella tarpeellinen tämä toimenanto. Olen kuitenkin sitä mieltä, että olisi pureuduttava myös seuraaviin kysymyksiin talouskriisin vaikutus tälle alalle, erityisesti alvn ja korkojen nous, noustua ja tuotteiden uuden luokittelun myötä ja luottojen kallistumisen myötä on vaikuttanut että vähittäiskaupan heikko tilanne vaikuttaa erityisesti naisiin ja vähän koulutettuihin työntekijöihin ja maahanmuuttajiin. Harmaan talouden ja verokierron lisääntyminen seurauksena erityisesti haavoittuvimpien kuluttajien tilanteeseen parannettava tuotantoa siirtyy muualle. Edelleen tästä kaipaa muita, muidenkin kysymysten käsittelyä, kuten esimerkiksi kunnallisten palveluiden suosin kehittämistä, sukupolvien vaihdosta ja hallinnollisten esteiden välttämistä. Olisi vältettävä liiallista sääntelyä, suojeltava ympäristöä ja ajateltava aluesuunnittelua. Edelleen olisi suojeltava historiallista ja taiteellista perintöä. Olen tyytyväinen tästä vapaaehtoisesta aloitteesta. Se on ensimmäinen askel. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia tässä asiassa, koska epälajalliset kauppakäytännöt ovat merkittävin este vähittäiskauppajalle Innovointi, parempi verotus, käytäntö ja sosiaaliset näkökohdat ovat tarpeellisia tuottavuuden parantamiseksi. Haluaisin vielä kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja todeta, että tulen tekemään tarkistuksia tämän puheenvuoron mukaisesti. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Kiitos, edustaja Lökegaard. Kiitos puheenjohtaja, yritän puhua lyhyesti. Voimme yhtyä edellä kuultuun, yhtyä myös kiitoksiin esittelijän suuntaan. Tämä on hyvin laadittu mietintö. Edustaja De Jong on tarttunut nimenomaan kaikista tärkeimpiin kysymyksiin tässä tärkeässä aiheessa. Minäkin olen huolissani vähittäiskaupan ongelmien takia. Meillä on Tanskassakin paljon ongelmia tällä alalla. Muun muassa se, miten päästään ylitse tästä kriisin seuraamuksista. Olemme käyneet myös paljon keskusteluja pienten liikkeiden kohtalosta kaupungeissa, keskustoissa – tässä valiokunnassa tuskin on erimielisyyttä siitä, että on tarve tehdä jotakin. Kenties sitten metodeista voidaan olla eri mieltä. Niistä metodeista, joita tavoitteeseen pääsemiseksi käytetään. Olemme taipuvaisia olemaan myös Koratsa Pitin kanssa samaa mieltä tässä asiassa. Meidän on ymmärrettävä, että avoimuus vie meitä eteenpäin. Protektionismi ei kannata Totta kai pidin kuulemastani, kun todettiin, että kyseessä ei ole protektionismi. Toivottavasti De Jong tätä todella tarkoittaa. Tämä on näin ollen hyvä alku. On vain katsottava vielä käytännössä, mitä tämä sitten tarkoittaa. Liberaalit luonnollisesti voivat liittyä kaikkiin hyviin ehdotuksiin, kunhan vain kyse ei ole protektionismista, eikä siitä, että valtio puuttuu peliin liiallisesti. Voisin yhtyä yleisiin kommentteihin näistä pääsuuntaviivoista. Alden näkökulmasta avoimuus, hyvä täytäntöönpana ja olemassa olevan lainsäädännön käyttäminen. Meillä oli eilen hyvä kuuleminen. Ongelmia eri jäsenvaltioissa vielä on. On sellainen suuntaus havaittavissa, että tietyllä tasolla pyritään suojelemaan vähittäiskauppaa, eikä tämä tietenkään voi toimia oikealla tavalla. Myös alan edustajat itse ovat tämän todenneet. Tehokas täytäntöönpano on tärkeä aihe Tulemme tekemään tästä joitakin tarkistuksia. Ja sitten kolmas tärkeä seikka on se, että luomme sellaisen ympäristön, jossa myös sähköinen kauppa voi toimia ja menestyä. Esittelijäkin mainitsi nettikaupan, sähköisen kaupan. Hienoa kuulla, että ette vastusta tätä. No en minä sitä olettanutkaan, mutta hyvä se oli kuitenkin kuulla ihan äänen sanottuna. Tähänkin teemme joku sen tarkistuksen, koska kaiken kaikkiaan sähköinen kauppa, nettikauppa on tie eteenpäin. Myös vähittäiskaupan itsensä on ymmärrettävä, että pienten kauppojenkin on itse tehtävä jotakin asian eteen. On ylitettävä tällainen kulttuurinen este. Tiedän omasta ympäristöstäni, että monille ihmisille, minun ikäisilleni ja hieman vanhemmille on hyvin vaikeaa ymmärtää, että kyse ei ole siitä, että kauppa nyt täytyy sulkea, vaan, vaan sähköinen kauppa voi olla jonkinlainen täydentävä elementti. En usko, että tämä voi olla valtiolla annettava tehtävä. Jos me voisimme luoda jonkinlaisen puitteison yhdessä vähittäiskaupan kanssa, niin se olisi parempi ratkaisu. Toivottavasti siihen suuntaan päästään etenemään. No sitten jos katsomme lainsäädäntöä, niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö vähittäiskauppa olisi tärkeä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Meidän täytyy luoda sellainen ympäristö, jolloin potentiaali toteutuu. En usko siihen, että rajoitukset toimisivat, vaan avoimuus on ydinsana. Meidän on luotava yhdessä alan kanssa sellaiset puitteet, joilla joiden avulla vähittäiskauppa voi toimia. Me tarvitsemme lainsäädäntöpuitteet, mutta samanaikaisesti täytyy käyttää jo olemassa olevaa lainsäädäntöä hyödyksi. Täällä tulee olemaan vaikutuksia jäsenvaltioille, niihin, niille jäsenvaltioille, jotka eivät lainsäädäntöä kunnioita. Tämän me jo tiedämme. Meillä, me olemme jo useita vuosia esittäneet tiettyjä vaatimuksia, mutta kyllä tällä alalla on myös ryhdyttävä toimiin. Voin päättää puheenvuoroni tähän. Minulla on kyllä kommentteja lukuisiin kohtiin, mutta aika ei varmaankaan mahdollista sitä, että nyt menisimme yksityiskohtiin, joten päätän puheenvuoroni ja mielelläni teen yhteistyötä jatkossa. Kiitos. Good, thank you very much. Yeah. Kiitos. Me tarkistelemme sitten tarkistuksia yksityiskohtaisemmin ennen äänestystä marraskuussa. Edustaja Täällä on lyhyt sellainen, koska aikaa vähän käytössä. Olen huomannut sen. Haluan kuitenkin painokkaasti kiittää herra de Jongia tasapainoisesta mietinnöstä ja haluaisin korostaa tässä sanaa tasapainoinen, koska meidän kaikkien pitäisi olla tietoisia siitä, että juuri vähitäiskaupan on sellainen, joka on hyvin kiistelty. Viime tunteina, viime päivinä toimistossa ja, tai työntekijäni me olemme vastaanottaneet lukuisia puheluita, jotka ovat olleet kiihtyneitä, joissa on vaadittu tarkistuksia, jotka pyrkisivät parantamaan tasapainoa. Minusta tärkeää mietinnössä on se, että siinä on tasapaino tällä hetkellä, enkä tule tekemään tarkistuksia, koska en halua puuttua tähän tasapainoon, minä sitä hyvänä. Haluaisin vielä lainata tässä sitä, että sanotaan, että eurooppalainen toimintasuunnitelma, joka koskee vähittäiskauppaa, se on sellainen, että sitä, se hyödyntää kaikkia osallisia, koska nämä osalliset keskenään, tämä Rova Koratsa Pilttiätäinen kuin minäkin, koska jo viime mietinnössä oli erilaisia konflikteja, joihin me jouduimme. On olemassa vähittäiskauppa erilaisia, vähittäiskaupan sisällä on kristiriitoja pienten ja suurten toimijoiden välillä, samoin myöskin eri toimittajien välillä, myöskin sitten viljelijät. On siis olemassa lukuisia yksittäisongelmia, mutta tässä mietinnössä ei korosteta näitä yksittäisongelmia, vaan enemmänkin katsotaan tulevaisuuden näkymiä tällä alalla, ajatellen sitä suurta talouskriisiä, jossa tällä hetkellä ja ajatellen niitä haasteita tulevaisuudessa on. Tämä tässä mietinnössä on onnistunut, tästä haluan kiittää herra de Jongia. Ja vielä pieni viite. Monet ehkä näkevät ongelmaksi sen, että kohdassa yhdeksän, ennen kaikkea kohdassa yhdeksän siis, siinä puhutaan oikeudesta, joka kaupungeilla, paikallisviranomaisilla on ryhtyä tiettyyn suunnitteluun. Ja minusta tämä on olennaista, koska menneisyydessä olemme oppineet, että jos ylipäätään ei suunnitella, silloin autioituvat keskikaupungit. Ja pitkällä tähtäyksellä se ei ole uusien kauppakeskustenkaan etujen mukaista, joita syntyy. Olen kuunnellut tarkkavaista radiongia. On totta, että pitää olla onnistunut yhteys pienten ja suurten kauppojen välillä. Vain silloin tämä voi toimia. Se, että kaikki keskittyy ulkopuolelle suuriin kauppakeskuksiin, sekin johtaa tietynlaiseen autioitumiseen. Tarvitaan kunnollinen sekoitus ja myöskin kunnollista suunnittelua. Good, thank you very much. Hyvä, kiitos. Jos vielä joku sen sanan voin itse tässä lisätä. Olen suurella mielenkiinnolla aktiivisesti seurannut edistystä ja monet muutkin ovat tehneet työtä tässä kysymyksessä, kun nostamme profiilia vähittäiskaupan kysymysten osalta kyse ei ole pelkästään elintarvikkeista, vaan laajemminkin. Voisimme saada tässä valiokunnassa paljonkin kredittiä, pisteitä tästä työstä. Jotkut ovat teistä olleet kovinkin aktiivisesti mukana. Dennis on laatinut erinomaisen mietinnön perinteiden mukaisesti, hyvin tasapainoinen mietintö. Totta kai aina lasketaan sanamäärää, eli miten tässä, näissä puitteissa voidaan sitten lisätä vielä jonkinlaista arvokasta sisältöä mietintöön. Ensinnäkin tavaramarkkinoiden toiminta. Meillähän on tulostaulu, joka on syytä mainita tässä aivan erityisesti. Tiedätte varmasti, että hintaerot perustarvikkeiden suhteen ovat äärimmäisen suuret Euroopassa. Tämä indikoi sitä, että markkinat eivät toimi niin hyvin kuin ne voisivat toimia kuluttajien näkökulmasta tai koko toimitusketjun näkökulmasta. On tullut mielenkiintoisia tietoja esille ja Morten Lönkegaardkin viittasi lounastilaisuuteen, joka meillä eilen oli ja siellä vähittäiskaupan edustajat totesivat, että on tiettyjä maantieteellisiä rajoitteita, joita noudatetaan toimijoiden toimesta – tukkukaupan alalla ja tämä kyllä ansaitsee huomiomme, jos, jos sitten eri markkina-alueilla on huomattavia hintaeroja. Myös Itä-Euroopasta on kuulunut sellaista, että tuotteiden laatu, vaikkakin tuotteet voivat olla samaa merkkiä, ovat laadultaan erilaisia eri maissa. Tästä meillä ei ole selkeää tieteellistä todisteistoa, mutta tällainen ilmiö on tuotu parlamentinkin tietoisuuteen. Nämä molemmat kysymykset on nostettava esille, koska nämähän liittyvät tavaroiden sisämarkkinoihin, eivätkä niinkään palveluihin. Sitten tavaroiden äh, tarkistukset ja markkinavalvonta, tämäkin liittyy vähittäiskauppaan ja kuluttajien edun valvomiseen. Kenties tälle alalle on tapahtumassa jonkinlaista laajentumista, kun pohdimme meidän toimivaltuuksiamme. Ensimmäistä kertaa tehdään tarkistus, joka liittyy franchising-toimintaan. Sehän on tärkeä mekanismi monille yrittäjille päästä vähittäiskaupan alalla toimimaan. Se on laajalle levinnyt ilmiö ja kun sitä toteutetaan hyvin, niin se voi antaa myönteisen panoksen taloudelliseen toimilaisuuteen. Toki on sopimuksia ja käytäntöjä, jotka vaatisivat perehtymistä, mutta on hyvä, että tämä kysymys on nyt nostettu esille ja voi olla, että muutkin kollegat voivat tarttua tähän ja perehtyä äh, siihen, onko meillä oikea muotoilu franchising-asiassa. Ehdottaisin näissä molemmissa kysymyksissä tiettyjä ehdotuksia, että päästään eteenpäin. Ja sitten lopuksi vielä sähköinen kauppa, internetkauppa kun ajatellaan vähittäiskauppaa kokonaisuutena, niin innovaatiotoiminta on äärimmäisen tärkeää. Ala etenee kovaa vauhtia. Meillä on oltava peruspuitteet, jotta voimme auttaa alaa kehittymään ja kehittymään kilpailukykyisenä. Voimme helpottaa myös uusien toimijoiden pääsyä markkinoille. Yksi mielenkiintoisista seikoista, joka liittyi Kreikan vierailuun, oli se, että saimme ammattiyhdistyksiltä Kreikassa tietoa. He julkaisivat varpastinsa tilanteesta tällä viikolla. He totesivat, että Kreikan talouden ongelmana tietyillä aloilla on selkeästi kilpailun puute. On estetty kilpailijoiden pääsyä markkinoille. Ja sitten ministeri Hatsidakis on myös ehdottanut, että tartumme tähän ongelmaan ja hän haluaisi OECDn auttavan häntä tutkimalla tiettyjä kaupan aloja. Yleiset näkemykset kilpailun puutteen vaikutuksista esimerkiksi maantieteellisesti tai sitten niin, että markkinoille pääsyä tietyillä toimilla hillitään tai ehkäistään, niin näihin pitäisi perehtyä. Kenties kuulemme myös komission edustaja Rebinderiltä näkemyksiä vastaavasta yksiköstä komissiosta, joka, joka näistä asioista vastaa. Nyt suunniteltu aika on jo ylitetty, mutta onneksi meillä on tässä vielä jonkin verran aikaa käytössä. Kolme ihmistä on puhujalistalla. Puhukaa varsin lyhyesti. Meillä on mahdollisuus sitten tehdä tarkistuksia ja myöhemmin keskustella näistä. Styler, Bela ja Panzeri ovat listalla. Haluaako vielä joku puheenvuoron? Nyt on viimeinen mahdollisuus. Styler, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos <clears throat> esittelijöille. Minusta lähestymistapa on ollut sellainen, jota voin pitää hyvänä. Halusin tarttua kysymykseen siitä, miten on tarvita tukea paikallisia aloitteita. EU on tukenut paikallisviranomaisia siinä, että ne ovat pyrkineet saman aikaan lisää kilpailua, ja tähän voidaan yhdistää innovatiivisia hankkeita. Useissa yhteyksissä olen välikunnassa puhunut hankkeessa, jota on minun äh, kotikaupungissa, jossa nuoret yrittäjät saivat tilaisuuden kilpailla ja ne, jotka voittivat tämän kilpailun, saivat alkupääomaa yrityksen käynnistämiseen. Ja tällaisia ajatuksia, tällaiset mahdollisuudet meillä voisi olla jokin eurooppalainen tai vastaava, joka voisi tarkastella vähittäiskauppaa nuoria, nuoria yrittäjiä. On runsaasti ajatuksia, ja tätä, näitä voitaisiin jakaa, ja varmastikin komissio voisi katsoa tätä jossakin vähittäin, että on käynnistymässä vähittäiskaupan toimintaryhmä, mutta ehdottomasti näitä ajatuksia voitaisiin jakaa, ja komissio voisi ehkä kommentoida tätä. Haluaisin ottaa myöskin esille ajatuksen riippumattomasta oikeusasiamiehestä, joka käsittelisi hyvän kauppatavan vastaisia käytänteitä elintarvikekaupassa. Tästä on puhuttu, haluaisin antaa tähän uudestaan. Ja mitä tulee sitten vähittäiskaupan äh, toimintaryhmä, jota komissio on käynnistämässä, ehkä voisimme saada tietoa siitä, mihin suuntaan asiat ovat menossa ja mikä tulee olemaan tämän ryhmän kokoonpano. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä ja odotan mielenkiinnolla, miten tämä mietintö etenee. Very much. Mrs. Abela. Kiitos, edustaja Abela. Grazie, sur president. Um, fat quasi... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tähän mennessä Jokaisessa puheenvuorossa on viitattu sähköiseen kauppaan. Täällä on esitetty ihan valideja kommentteja ja viitattu eurooppalaiseen vähittäiskaupan toimintasuunnitelmaan. Minun mielestäni täältä puuttuu nyt jotakin ja haluaisin puhua suuremmasta jakelijoista. Nyt siirryn maltan kielestä englantiin olen vali, kyllä valmistellut tämän englanniksi, vaikka tiesin, että täällä on, on tulkkaus. Narani nieqsam l-istampa il-fat li eh, il-Kommissjoni Komissio lähtee siitä, että on rajoitteita liikkeelle, jotka eivät ole verkossa. Näihin on tietenkin puututtava, mutta se ei liity näihin muihin asioihin, nimittäin siihen, että jakelijat päättävät, missä ne maa myyvät. Tämä on sisämarkkinoiden vastaista ja tämä syrjii syrjäisten alueiden kauppioita, kuten maltalaisia kauppioita. Täällä oli kuulemistilaisuuskin tässä valiokunnassa ja siellä totesin komission jäsenen että tähän asiaan on puututtava ja minulle luvattiin, että tarvittavat toimet tehdään koskien näitä suurempia jakelijoita ja niitä koskevia ongelmia. Minä todella toivon, että voisimme puhua tästäkin suurempien jakelijoiden kysymyksestä. Uh, Kiitos. Kommentti, joka liittyi maantieteelliseen ulottuvuuteen, tuli ilmi myös sähköisen kaupan työryhmässä. Siellä kuulimme kuluttajakeskusten tutkimustuloksia tästä aiheesta. Meillä on siis taustamateriaalia kyllä kysymyksestä. Nyt edustaja Pantseeri. Kiitoksia puheenjohtaja. Minuutti vain. Kuulemani perusteella edustaja De Jong on tehnyt hyvää työtä. Olen yhtä mieltä monista täällä as- sanotusta asioista. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ei voi olla niin, että tässä olisi kysymyksessä ainoastaan taloudellinen luonne ja suurten ja pienten jakelijoiden tilanne ja työllisyyden suojeleminen, joka on toki valtavan tärkeää. Haluaisin tehdä kaksi ehdotusta esittelijälle. Olisi hyvä, että tässä olisi yleisempi lähestymistapa. Ajattelen erityisesti sosiaaliseen rooliin, joka vähittäiskaupalla voi olla eurooppalaisessa yhteiskunnassa, jossa väestön kehitys johtaa yhä iäkkäämpiin kansalaisiin ja näin tarvitaan lähipalveluita varsinkin suurissa kaupungeissa. Sitten toinen kysymys koskee suuria kaupunkikeskuksia. Siellä vähittäiskauppa kärsii erityisongelmista, mutta se on täysin elin ehto, ja turvallisuus tekee suurissa kaupungeissa. Siksi olisikin hyödyllistä, että mietinnössä olisi kehoitus paikallisviranomaisille, jotta olisi vähittäiskauppaa varten erityissääntelyä, jotta voitaisiin kannustaa näitä aloja ja auttaa tätä alaa Euroopan, ö, Euroopassa yhteiskunnassa. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much. Well... Kiitos. Rebinder on komissiosta paikalla. Paljon aikaa en voi teille antaa, mutta haluaisimme kyllä kuulla yleisluonteisia kommentteja siitä, mitä mieltä olette mietinnöstä, ja sitten myöhemmin käymme vuoropuhelua teidän kanssanne. Mielelläni annan kuitenkin nyt puheenvuoron teille. So, thank you very much, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhykäisesti. Haluan ensin luonnollisesti kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Se on pitkälti linjassa sen kanssa, miten komissio asiasta ajattelee Kyseessähän on hyvin tärkeä sektori, joka on tärkeä talouden näkökulmasta ja työllisyydenkin näkökulmasta. Kyse on myös pk-yrityksistä. Vähittäiskauppasektorilla toimii paljon yrityksiä, eli vähittäiskaupan toimintaohjelma suuntautuu pitkälti myös pienille yrityksille. Nostaisin esille vain muutamia pääkohtia. Ja sitten no, puhuisin tietyistä kysymyksistä, jotka nousivat esille korkean tason ryhmässä. Sähköinen kauppa. Sen perusteella, mitä kuulin, enpä usko, että tässä on paljonkaan erimielisyyttä. Kyse on tulevaisuudesta ja on tarve sopeutua. Tarvitaan innovaatiota, Yksi toimista vähittäiskaupan toimintaohjelmassa on nimenomaan innovatiivinen foorumi ja perehdytään innovatiivisiin toimintatapoihin. Tämä otetaan huomioon myös komission työssä ja huomioidaan erityisesti pk-yritykset ja niiden tarpeet. Niin kuin tiedätte, meillä on sähköisen kaupan toimintaohjelma on erillisenä toimintaohjelmana ja myös täytäntöönpano raportti. Palaisin sisämarkkinakuukauteen, joka mainittiin puheenjohtajan suulla kokouksen alussa. Tässä yksi keskeisiä seikkoja on sähköinen kauppa. Puheenvuoroissa viitattiin useampaan otteeseen kysymykseen Katsotaanpa nyt, missä järjestyksessä kommentin esitän. Niin ensinnäkin nämä epäreilut käytänteet. Komissio tukee vapaaehtoista aloitetta. Olemme olleet mukana tämän aloitteen käynnistämisessä ja olemme tukeneet sitä aktiivisesti. On aivan selvää, että tämä työ on tärkeää ja työ sarkaa kyllä riittää. Sitä ei pidä aliarvioida. On ponnisteltu kovasti, jotta tämä vapaaehtoinen aloite toimisi. Se saa kyllä täyden tuen meiltä. Toisaalta taas olemme järjestäneet vihreän kirjan kuulemisen hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä. Tätä kautta tuli esille täytäntöönpanon merkitys, aivan niin kuin esittelijä De Jonkin tätä korosti. Tutkimme asiaa tarkasti, teemme vaikutusarvioita vihreästä kirjasta ja kuulemisesta, kaikista tutkimuksista, kaikista siitä materiaalista, joka meillä on käytössä ja me on otamme huomioon. Ja mahdollisesti komissio tekee sitten johtopäätökset siitä, onko tarpeen tehdä aloite EU-tasolla nimenomaan liittyen täytäntöönpanoaspektiin. En niinkään näiden kommentoimaan – De Jongin esittämiä kommentteja, mutta kuitenkin yksi yksityiskohta. Tai ehkä niinkään ei yksityiskohta, vaan ilmiö, kun myydään tuotteita alle käyvän hinnan, alihintaan myyminen. Jos tähän yritetään, yritetään puuttua lainsäädännöllä, niin sitten voisi syntyä toisen tyyppisiä vääristymiä voi syntyä sellaista käytöstä, joka on vielä pahempaakin kuin alihintaan myyminen. Tämä on havaittu myös maakohtaisissa raporteissa. Esimerkiksi Ranskan yhteydessä on havaittu, että alihintaan myymisen kieltäminen luo tietynlaista vääristymää, kun ajatellaan tuottajia ja pieniä toimijoita. Kysymys ei ole niinkään helppo Siihen ei voida helposti puuttua lainsäädännöllä, vaan asiaan todella pitää paneutua. Franchising-toiminta nousi esille useampaan kertaan. Tarvitaan vielä selkeyttämistä sen suhteen, mistä oikein on kyse, mitkä ovat ongelmakohdat. Aina tämä ei ole käynyt aivan päivän selväksi. No sitten nämä alueelliset rajoitteet jakelussa. On olemassa ongelma, joka liittyy siihen, että toimittajat käyttävät erilaista hinnoittelua eri alueilla. Sille voi löytyä legitimejäkin perusteluita, mutta aina perustelut eivät ole niinkään vakuuttavat. Tämähän otettiin jo huomioon vihreässä kirjassa ja komissio kyllä tutkii asiaa. Tämä on yksi prioriteeteista. Ei tämäkään ole mikään helppo asia. Ilmiö on aika lailla monimutkainen. Puheenjohtaja, lopun vielä totean, että korkean tason vähittäiskaupan ryhmä on hyvin tärkeä, koska se osoittaa, että toimintaohjelma ei ollut mikään ainutkertainen, yhden kerran toteutettava harjoitus, vaan nosti esille vähittäiskaupan ongelmat. Ryhmän tarkoituksena on seurata toimintaohjelmaan liittyviä ongelmia – mutta myös katsoa niitä haasteita, joita meillä on jatkossa vastassamme. Totta kai otamme huomioon myös kriisin, sen vaikutukset ja erityisesti sen vaikutukset pk-yrityksiin. En voi sanoa mitään ryhmän kokoonpanosta vielä tässä vaiheessa, koska sitä ei ole vielä perustettu, mutta olemme toki hakemuksia saaneet paljonkin. Niitä on tullut eri sidosryhmiltä, eri tahoilta. Ja toivon, että kokoonpanosta saamme lähitä tulevaisuudessa lisätietoa teille välitettäväksi. Tässä puheenjohtaja näiden aikarajojen puitteissa tiivistelmänomaisesti. We've had to, um... Kiitos. Valitettavasti menimme hieman yliajalle, mutta tämä keskustelu oli kyllä tärkeää. Meidän täytyy kuitenkin äänestää, joten täytyy mennä eteenpäin. Dennis, haluatko käyttää oikeuttasi? No ei, kiitos. Kiitos, että aikaa näin säästyi, kun puheenvuoro jäi käyttämättä. Mutta vielä aikataulusta. Ensi viikolla 10. syyskuuta on määräaika tarkistuksille. Aika pianhan se on, mutta kyllä me olemme nähneet jo heinäkuussa tämän mietinnön. 25. ja 6. syyskuuta tutkimme sitten tarkistuksia, kompromissit 17. ja sitten 5. marraskuuta äänestämme. David Kaasalta myös odotamme mietintöä. Kenties äh, Abele voi sitten lokakuussa puhua hänen kanssaan näistä ongelmista. Eli työllisyysvaliokuntakin on mukana. Toivottavasti kaikilla on nyt äänestyskortit mukana. Ensimmäinen äänestys on Euroopan unionin yleinen talousarvio varahoitovuodeksi. Gal Belch, tervetuloa esittelijän ominaisuudessa. Haluaisitteko esittää alustavan kommentin ennen äänestystä? Okei. Okay. Right. Well, um, the secretariat... Uh, no niin, sihteeristö on ehdottanut, katsotaan sopiiko tämä esittelijälle, että äänestyksen, äänestyslistan suhteen äänestäisimme budjettikohdista ensin ja sitten päätöslauselmasta. Tämä taitaa olla oikea etenemistapa. Pyytäisin teitä siirtymään sivulle neljä äänestyslistassa ensin. Siellä ovat budjettikohdat. Tarvitaanko erillisiä äänestyksiä poliittiset ryhmät näistä budjettikohdista? Kuka on STn johdossa? Styler. Voidaanko ottaa kaikki unblock yhtenä kokonaisuutena? Kukaan ei ole eri mieltä. Eli kaikki budjettikohdat tältä sivulta puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Selvästi hyväksytty. Kiitos. Ja sitten päätöslauselmaan. Tarkistus 1. Kammen puolesta vastaan hylätty. 2. Schmidt puolesta vastaan hyväksytty. 3. Puolesta vastaan hylätty. 4. Puolesta vastaan hyväksytty. 5. Puolesta vastaan hylätty. 6. Puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän raukeaa. Ei. Voi, voimme äänestää tästä. Sopii yhteen kuutosen kanssa. Seitsemän puolesta vastaan. Tarkistetaan. En ole ihan varma nyt luvuista, ovatko kaikki paikalla. Tarkistamme tämän. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. 28 äänestämässä, selvästi hyväksytty. 15 puolesta, 12 vastaan ja yksi tyhjä. 8 puolesta vastaan hylätty, 9 puolesta vastaan hyväksytty, 10 puolesta vastaan hylätty, 11 puolesta vastaan hylätty, 12 vedetty pois, 13 puolesta vastaan hylätty. Hyväksytty, korjaa puheenjohtaja. Haluatteko tarkistaa tämän? No niin, tarkistamme. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt 29 äänestäjää, hyväksytty 16 puolesta äänellä, 14 puolesta vastaan, hylätty 15 puolesta vastaan, hyväksytty 16 puolesta vastaan, hylätty, 17 puolesta vastaan hyväksytty, 18 puolesta vastaan hylätty, 19 puolesta vastaan hylätty. Sitten alkaa loppuäänestys kokonaisuudesta. Äänestys alkaa. 29 äänestäjää, 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta ääntä, kaksi vasta ääntä ja yksi tyhjä. Kiitos Kalbelch. Te sitten puolustatte kantaamme budjettivaliokunnan kanssa. Nyt siirrymme hyväksymään virallisesti kolmea hyvin tärkeää mietintöä julkisista hankinnoista. Kaikki varmasti olette seuranneet edistystä säännöllisesti. Teksti, niin kuin tiedätte, saatiin valmiiksi ennen kesätaukoa, mutta viimeistelyyn tarvittiin vielä aikaa. Yksityiskohtaisia muutoksia ei ole tehty, mutta, tai tehtiin, mutta emme ole niihin tyytyväisiä. Annan puheenvuoron esittelijöille. Ja jos varjot haluat vielä kommentoida, mutta aivan erityisesti nyt esittelijät saavat puheenvuoron. Ensinnäkin Mark Tarabella. Meillähän on kaksi äänestystä tässä. Klassinen ja sitten on tämä vesi- ja energiahuolto, liikenne- ja postipalvelut. Mark Tarabella, olkaa hyvä. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Äänestyksestä tulee lyhyt. Se oli joula, joulukuussa ja tammikuussa vielä pitkä, mutta saimme aikaan kompromisseja näitä kaikkia kolmea varten, kahta omani ja yhtä Jyvänin mietintöä varten. En sisällöstä puhu pitkäänkään täysistunnossa, voin vielä palata yksityiskohtiin ja pyytäisin ryhmältäni joitakin lisää minuuttia, mutta täällä on tiettyjä avainkysymyksiä, joihin tulen menemään, kuten julkisen julkisen yhteistyö, alihankkijat, kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka yleistyy, ja sitten liian alhaiset tar- tarjoukset, epä, ja silloinhan ei tietenkään myös noudateta sääntöjä, ollaan tiukempia tässä. Ja muut tällaiset seikat. Olemme päässeet kyllä eteenpäin sosiaalipalveluistakin haluaisin puhua. Muistamme hyvin ristiriitaisen artiklan 17.2, joka ei enää ole tekstissä. Siitä sen varmaankin muistamme. Meidän on jatkossakin oltava tässä valppaina. Tämä siirtyy jäsenvaltioille, mutta kun se siirretään kansalliseen niin lainsäädäntöön, on pidettävä silmät auki. Tämä liittyy sosiaalipalveluiden joustavuuteen, mutta tästä työistunnossa täsmällisemmin. Mutta haluaisin vain sanoa puheenjohtaja, että jälleen kerran voin kiittää tässä pitkässä puolentoista vuoden työssä varjoesittelijöitä, Frank Engeliä, Herr Kreutzmann, Jürgen Kreutzmann ja Edith Rullea, De Jongia, eikä pidä unohtaa. Niin, puheenjohtaja teitäkin meinasin, te, en tietenkään teitä unohda. Tietenkin te IMKO-valiokunnan puheenjohtajana olette tässä tärkeässä asemassa. Haluaisin onnitella myös teitä, koska ehkä tämä on huono uutinen. Olen kuullut, että tämän vaalikauden jälkeen jäätte eläkkeelle hyvin vilpittömästi haluaisin kiittää siitä tavasta, millä, miten olette neuvotelleet neuvoston kanssa. Aina emme olleet yhtä mieltä. Myös haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Haluaisin, että on ollut hyvä, kun on, on va- valmisteltu kokouksia varjokokouksissa ennen neuvoston tapaamista. Philip Syvänin ja Panzerin äh, haluaisin mainita käyttöoikeussopimusten osalta. Meillä on ollut hyvin äh, yhtenäinen linja parlamentissa tietenkin neuvosto jossakin asiassa vähän voitti, mutta Euroopan parlamentti antoi selkeitä merkkejä ja, ja todella valmisteluun parlamentissa on ollut erittäin korkeatasoista komissioa. Tikin olen, haluaisin tervehtiä, sehän teki ehdotuksen ja aloitteen joulukuussa 2011. Se oli erittäin hyvä aloite. Tietenkin täällä oli joitakin asioita, joista oltiin eri mieltä ja oli tärkeää lähettää vahvoja merkkejä. Nämä ovat toki merkittäviä, merkittäviä juttuja, koska tämä ala vastaa 19 prosenttia BKT ja tarkoituksena oli uudistaa nämä direktiivit niin, että voidaan mahdollisimman hyvällä tavalla investoida julkiset varat. Ja uskon, että olemme saaneet aikaan hyvää työtä. Ei nyt tästä ehkä kahdeksatta maailman ihmettä tullut, mutta ainakin saimme aikaan selkeän viestin sekä julkisille viranomaisille että talouden toimijoille, jotka ovat julkis, julkisia, julkisilla markkinoilla mukana. On myös tervehdittävä koko henkilökuntaa. Lesia Gentionoki on vienyt tätä asiaa eteenpäin neuvotteluissa – Haluaisin kiittää myös ryhmäni Santino Bertolessi on toiminut hienosti vaikeissa neuvotteluissa. Jokainen ryhmä voi toimia samalla tavalla. Myös te puheenjohtaja ja parlamentin henkilökunta on ollut tehtävän tasalla. Tehtävä ei ollut helppo. Meidän voimamme olivat vähäisemmät kuin neuvostolla ja komissiolla, mutta saimme selvän viestin läpi. Tämä oli, puhuin ehkä vähän pitkään, mutta on tässä sentään sentään puh- käsiteltykin puolitoista vuotta ja satoja kokouksia ja tonneja paperia on kulutettu ja työtunteja on mennyt valtava määrä, mutta kyllä tämä kannatti. Kiitoksia kaikille erittäin hyvästä yhteistyöstä. Well, thank you very much indeed as well. Kiitoksia esittelijälle. On ollut ilo tehdä yhteistyötä kanssasi. En ole ehdolla seuraavalla kerralla, koska Tämä julkinen hankintaisia nyt on ollut kyllä niin iso pala purtavaksi, ettei tällaista tilaisuutta tule toista kertaa. Sanoisin näistä käyttöoikeussopimuksista, että meillä oli melko monen tehtävä rakenteen löytämisen suhteen. Kenties saatte nyt puheenvuoron, jotta voitte sanoa muutaman sanan omasta mietinnöstä ja sitten mennään eteenpäin. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan lohduttaa kollegaa ja esittelijää. Ehkä tämä ei ole maailman kahdeksas ihme, mutta äläpä huoli. Ei ei tällaista numeroa enää ole olemassakaan. Kaikki nämä maailman ihmeet ovat hävinneet jo, joten olemme nyt rakentamassa tässä jotakin kestävämpää direktiivistä sitten. Mitä olemme saaneet aikaan? Olemme saaneet aikaan eurooppalaisen lain, joka on ensimmäinen laatuaan koskien käyttöoikeussopimuksia palveluissa ja urakoissa. Tähän asti olemme tehneet työtä julkisten hankintojen lainsäädännön kanssa. Meillä on ollut merkittävät perussopimusten säännökset käytettävässä. Nyt meillä on erityislainsäädäntöä ja siitä meidän on oltava tyytyväisiä näin pannaan loppu kymmenkunta vuodelle oikeuskäytäntöä ja epäselvyyttä meidän, meidän todella kansan edustajien ja alueen viranomaisten ja yritysten, jotka olivat näiden käyttöoikeussopimusten kanssa tekemisessä, meidän piti aina tuomarin, kanssa, tuomarin kautta saada selville lain tulkinta nyt saamme aikaan oikeudellista vakautta. tämän hieno. En nyt halua mennä kaikkiin näihin artikloihin. Kuten sanoit, Mark, työtä on tehty pitkään, kokouksia on ollut paljon, paperitonneja on mennyt valtava määrä. Nyt on kuitenkin niin, että meillä on tasapainoinen teksti. Haluaisin muistuttaa, että olimme hyvin kaukana toisissamme vielä, toisistamme vielä puolitoista vuotta sitten käyttöoikeussopimusten kohdalla. Ja nyt olemme päässeet kokonaisvaltaiseen poliittiseen sopimukseen – Toivon, että sen kautta kaikki ovat tyytyväisiä. Emme aivan loppuun asti menneet tässä harjoituksessa, mutta paljon on saatu aikaan ja haluaisin kiittää kaikkia myönnytyksistänne ja kuuntelukapasiteetistanne. Kiitän varjoesittelijöitä. Minäkin tietenkin voisin heidät mainita. Ensinnäkin puheenjohtaja, kollega Panzeri, kollega Busoi, Rova Ryyle, ja kollega Andak, haluaisin myös komission jäsen Barnieria kiittää. Hänen tehtävänsä ei ollut yksinkertainen. Haluaisin kiittää koko he, henkilökuntaa. Se on toiminut hienosti. Erityisesti oma, oma henkilökuntaani on ollut tässä avainasemassa ja EPPn tekninen henkilökunta on myös antanut suurta tukea. Tässä olemme siis tehneet valtavasti työtä. Eh, se ei ole ollut turhaa vaikka kaikki, kaikissa asioissa ei ihan loppuun asti päästykään, niin on turha harmitella, koska tämä on ensimmäinen kivi hyvin monimutkaisessa rakennelmassa. Työtä on vielä tulevaisuutta varten jäljellä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Haluan toivottaa myös komission edustajan tervetulleeksi. Nyt voimme kuitenkin siirtyä äänestämään kolme äänestystä koneella. Ensin äänestämme tekstistä koskien klassista direktiiviä. Äänestys alkaa. Yes, we do. I think we need to them electronically, I think. Kyllä, tämä täytyy hoitaa koneella. Virallisesti ja sähköisesti, niin että luvut saadaan pöytäkirjoihin. 27 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Sitten äänestys alkaa julkisia liikelaitoksia koskevasta direktiivistä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Sama tulos. Ja sitten käyttöoikeussopimusten direktiivi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 26 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjääni. Kiitoksia. Kuulitte jo. Kiitoksia valiokunnan henkilökunnalle. He ovat nousseet tänne korokkeelle. Aivan erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi Clementine Leroy. Tervetuloa takaisin. Kaikki ansaitsevat kyllä aplodikierroksen, henkilökunta ja kaikki muutkin. Good. Um, well, thank you all. Hyvä. Kiitoksia kaikille. Tällä hetkellä neuvotellaan lopullisen tekstin saamiseksi. Haluaisimme tämän täysistunto mahdollisimman nopeasti. Emme vielä tiedä lopullista ajankohtaa, mutta täytäntöön panostahan loppujen lopuksi on kyse. Varmasti olette kaikki innoissanne sitä odottamassa. No niin, nyt pääsemme eteenpäin seuraavaan kohtaan. Roittavan poissa ollessa. Ensinnäkin kerroin lyhyesti niistä syistä, miksi emme lainsäädäntöpuitteista äänestä tänään. Roittava on paikalla nyt. Haluatteko vielä lyhyesti puhua? Kerroin lyhyet perustelut sille, miksi asiaa lykätään, eikö? Děkuji. No, já se domnívám, že to neustále... Niin, kiitos paljon. Katson juuri Parhailla tätä toistuvasti lykätään tätä asiaa, sen käsittelyä, juuri tällaista direktiiviä, joka on todella tärkeää ja joka lyö lukkoon säännöt. Tämä ei todellakaan ole hyvä asia. Minusta, jos neuvosto ei kohta pääse yksimielisyyteen eikä halua neuvotella meidän kanssamme, niin silloin meidän täytyy keskenämme luoda kantaa ja ottaa yhteyttä neuvoston puheenjohtajaan. Mehän tiedämme, että meille on keskustelujen tuloksena tarjottu korjattuja tekstejä. Eli kyllä me painostamme kovasti, jotta saamme tekstit valiokuntaan mahdollisimman pian. Olen samaa mieltä, että tämä tilanne on hyvin epätyydyttävä. No niin, sitten jatkamme äänestyksiä seuraavaan osaan. Haluaisin pyytää valiokuntaa hyväksymään suullisen kysymyksen, jota ehdotetaan koordinaattoreiden käymän keskustelun seurauksena. Tämä liittyy myös valiokunnan aiemmin tekemään työhön. Kyseessä on Euroopan talousalue, Sveitsi ja sisämarkkinat tekstistä on neuvoteltu eri ryhmien kanssa. En tiedä, haluaako Schwab äh, kommentoida tai joku muu. Voimmeko äänestää suoraan, vaikka kaikki tyytyväisiä? Kuka puoltaa sitä, että hyväksymme suullisen kysymyksen? No niin, koneella tämäkin on parempi hoitaa. Äänestys alkaa. Suullinen kysymys. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta yksi vastaan. Tämä etenee täysistuntoon ja teillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Sitten lausunto. kofferaatin mietin eh, Kofferaatilta Cars 2020. Kompromissitarkistuksia on tehty, Kofferat ei ole paikalla. Styler todennäköisesti puhuu hänen puolestaan. No niin, edetään suoraan äänestämään. Koferatin mietintö, kompromissi yksi, kiitos. Vast, puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme ja neljä raukeavat, viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus tarkistukseen kahdeksan Borisovilta. Se on äänestyslistalla. Tätä esittelijä esitti. Tarkistus kahdeksan muutettuna puolesta äänet vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan ylätty 20 esittelijältä puolesta. Tässä tarvitaan kone. Tarkistus. A. He ovat päässeet sopuun. No niin, 20 puolesta äänet. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan myös hylätty. Nyt kompromissi 9. Tässä on kohta kohdalta äänestys jota minun ryhmäni pyytää. Kompromississa jätetään pois including a legislative act sanat puolesta. Vastaan hyväksytty. Ja nyt näistä sanoista äänestämme including a legislative act puolesta vastaan. Hylätty. Haluaako joku tarkistaa? No kyllä se hylättiin selvästi. Sitten 35 Borisovilta puolesta vastaan hyväksytty. 36 Westfaalilta puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa tämän? Westfalin tarkistus. Äänestys alkaa. Our vote is closed. Äänestys Hylätty yhdellä äänellä. 14 puolesta 15 vastaan. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan hyväksytty. 42 puolesta. 42. 42 puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan hyväksytty 45 puolesta. Vastaan hyväksytty 46 puolesta. Vastaan hyväksytty 47 puolesta. Vastaan hyväksytty 48 puolesta. Vastaan hyväksytty 49 puolesta. Vastaan Tämä täytyy tarkistaa. 49. Äänestys alkaa. Luulenpa, että se oli hylätty, mutta parempi tarkistaa. Ah, sinä luulet, että se oli hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 16.12. 50 puolesta vastaan. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan 51. Pitää sekin tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 15-14 yhdellä äänellä. 52 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty myös. Sitten luetelmakohdat. Tarkistus 1 Koferaatilta puolesta vastaan tyhjä Ei. Tarkistetaan. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Uh, vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Tarkistus kaksi. Puolesta. Selvästi hyväksytty. Ja nyt sitten lausuntoluonnos. Äänestys alkaa. Onko vielä joku äänestämättä? Aikooko äänestää? Joku ei äänestä. Ainahan voi äänestää tyhjää, jos ei muuta halua. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 26, puolesta yksi vastainen, yksi tyhjä ääni. Nyt menemme eteenpäin. Schwabin lausunto, eurooppalainen ohjausjakso. Haluaisitteko sanoa jotakin? Olkaa hyvä, valmistelu. Uh, raise a question. Puheenjohtaja, haluaisin esittää kysymyksen. Nyt äänestämme tästä lausunnosta. Meidän on nyt muistettava, että tämä valiokunta johdolla niin Barnierin tiedonannon johdosta on läheisesti tekemisessä tämän ohjausjakson kanssa, jos on ohi. Nyt haluaisin tietää, että onko totta mitä kuulin, nimittäin se, että kokous viisaudessaan on päättänyt tämän näiden toimintojen eteenpäin menemisen haluaisin saada vahvistuksen teiltä ja mitä aiomme tehdä tämän kanssa, koska mielestäni tämä on ollut hyvin rakentava ja hyvä myönteinen liike sisämarkkinoiden hyväksi. No, minua puheenjohtajakokous ei tässä asiassa kuullut. Puheenjohtajakokous ei koskaan suoraan puhu puheenjohtajille. Tämän halusin tehdä selväksi. Puheenjohtaja kokous toimii aivan itsenäisesti näissä asioissa ja teille erityisesti kahdelle suulle, suudelle poliittiselle ryhmälle haluaisin sanoa, että jos haluatte, että puheenjohtajakokous tukee sitä, mitä teemme tässä valiokunnassa, teidän on tehtävä suoraan työtä heidän kanssaan. Voin kyllä kertoa, mitä ajattelen tästä, mutta en kuulu kumpaankaan suureen ryhmään, jotka helposti dominoivat päätöksiä tässä parlamentissa joskus liberaalitkin vähän tekevät työtä jompaan kumpaan suuntaan, mutta, mutta minä olen todella sitä mieltä, että olisi hyödyllistä, jos kertoisitte koordinaattoreille näistä ajatuksista. Jos koordinaattorit antavat minulle mandaatin, voisin puheenjohtajan valtiokuntien puheenjohtajakokoukselle välittää viestin, että päätös oli väärä, mutta en tiedä, en voi taata tuloksia. Voi olla, että heille tulee sellainen vaikutelma, että koitamme yksin kaapata itsellemme koko sisämarkkinakysymyksen, kuka tietää, mutta kiitoksia tästä. Nyt mennään äänestykseen. Jos lausunto se saa laajaa tukea, se auttaa minua kampanjassa. Tarkastus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi, kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kom, tarkistus neljä kohta kohdalta koferaatti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta. Tästä pitää aloittaa koneäänestys. Toinen osa, tarkistus neljä, äänestys alkaa. Uh, votes closed. That's rejected. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta koneäänestys kahdeksan, tarkistus kahdeksan. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Se koskee vain joitakin kieliversioita hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko lausunnosta vai mietinnöstä, ei vaan lausunnosta no päätöslauselmasta. Äänestys päättyy. 25 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Kiitoksia tästä. Ja nyt odotan teiltä valtuutusta keskustella tästä val- valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Puhutaan tästä koordinaattorin kokouksessa. Toivon, että ette että väärin tulkitsin minun kannanottojani valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtajasta. Sitten kilpailupolitiikka. Minä olen tässä esittelijä, esittelijäksi tässä. Nyt oikeastaan vain hyväksymme tarkistukset, emmekä koko mietintöä aikataulun takia. Tämä on kaikkien poliittisten ryhmien yhteinen ponnistus. Mennään äänestykseen kohtista, Kohta yksi puolesta vastaan hyväksytty, kaksi puolesta vastaan hyväksytty, kolme puolesta puolesta. No siis tarkistus, tarkistus kolme, anteeksi vain puheenjohtaja korjaa. Tarkistus kolme puolesta vastaan Näyttää hylätyltä, mutta tarkistetaanpa vielä. Tarkistus kolme. Äänestys päättyy. ja niin, 14.14. Raukeaa, sanoi puheenjohtaja. neljä, tarkistus neljä. Um, koneäänestys. Uh, votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty 15.13. 5 puolesta puolesta vastaan. Sinäkö olet puolesta? No, aloitetaanpa koneäänestys. Olen vähän sekaisin. Amendment 5. Votes open. We're on 5, aren't we? Yeah. Amendment 5. Votes open. Votes closed. Hyväksytty. 6 puolesta vastaan hyväksytty, 7 puolesta vastaan hyväksytty, 8 puolesta vastaan hyväksytty, 9 puolesta vastaan hyväksytty, 10 puolesta vastaan hyväksytty. Voisinko ottaa loput yhtenä kokonaisuutena? Onko vastalauseita? Ei. Eli viiva 18 puolesta vastaan kaikki hyväksytty. Eli kaikki nämä tarkistukset toimitetaan nyt Ekon valiokunnalle. Meidän ei tarvitse erikseen hyväksyä tätä mietintöä. Herra Schwab, joka ei kuuntele niin sinähän olet eh, tuossa valiokunnassa jäsen, samoin herra Schmidt ja ovat Ekon valiokunnan jäseniä, kumpikaan ei kuuntele. Herra Schmidt, pyytäisin, että teet työtä Schwabin kanssa niin, että, että otatte mukaan nämä tarkistukset lopulliseen mietintöön. Minä olen oikein ystävällinen tässä ja kannatan, kannatan tätä työtä. Nyt mennään omaan työhöni täytäntöönpanon sähköisen viestinnän uudesta sääntelyjärjestelmästä. Tiedoksenne. Minulla oli eilen oikein hyödyllinen kokous Trautmanin kanssa, joka on vastuvaliokunnan esittelijä, Van Heerin kanssa, joka on varjoesittelijä. Hän ei näytä olevan tänään täällä, mutta saimme aikaan kompromisseja. Ja yhden niistä luen teille. Um, so just watch out on amendment four. Katsokaapa tätä tarkistusta neljä sen osalta. Mennäänpä siis eteenpäin. Rohafer Heijen oli ainoa varjoesittelijä, joka teki tarkistuksia oman paperin. Kiitoksia tästä. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksyttiin. Nyt haluaisin lukea täältä tarkistuksen neljä suullisena tarkistuksena. Tämä oli se, mistä sovin Anver kanssa. Tämä liittyy neutraalisuuteen. Tämä on myös ITRE-valiokunnan tärkeää korostaa sitä, että e- end-to-end -end laatu priorisointi voi in Article 22 of the Universal Services and Users' Rights Directive and, if necessary, to consider additional EU legislative measures. Everybody clear about this? Tulikohan tämä selväksi? Kiitoksia puolesta. Those against? Okay. Vastaan. Hyväksytty. Amendment 5, the oral... Tarkistus 5. Suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. yksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten koko lausunto äänestys alkaa. The vote is Anybody else voting on my opinion? That means you're all happy with it. right, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta yksin vastaan. Kiitoksia luottamuksesta työhöni. Tämä varmasti otetaan Itren mietintön mukaan. Kiitoksia erityisesti Raafer Heijanille hänen tarkistuksestaan. Tässä olivat äänestykset. Kiitoksia tästä. Mennään eteenpäin. Meillä on nyt uusi luonnos äh, Afetille. galpeltse valmistelijana. Tämä liittyy Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan suojeluun. Ja nyt pyydän valmistelija Galbertsia esittelemään tämän asian. Rova Steiner, puhutteko te tästä, koska Gebhard on varjo esittelijä. Onko teiltä ketään Tähän mennessä muita varjoesittelijöitä ei ole nimitetty. Weiler Schmidt puhuvat ehkä minäkin. Olen pahoillani siitä, että varjoesittelijät eivät ole vielä aivan koossa, mutta teemme parhaamme ja keskustelemme tästä nyt. Kaksi edustajaa. Silvia Kantsuba komissiosta Myöhemmin saatte puheenvuoron. Mutta Gal, Gal Peltsensin valmistelija, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen varma siinä, että ei ole varjostellut ehkä siksi, että tämä aihe ei ole kovin tärkeä, vaan on varmastikin muita syitä asialle, koska aihe on todellakin erittäin tärkeä. Kysymys on hyvin nopeasti muuttuvasta, strategisesti ja geopoliittisestikin nopeasti muuttuvasta ympäristöstä, jossa täytyy löytää niitä vastauksia, jotka Euroopan puolustusteknologian ja teollisuuden perustan kannalta ovat tärkeitä. Tämä merkitsee sitä, että meillä kaikilla on huomattavaa vastuuta. Haluaisin aloittaa vertailevilla tiedoilla. Kiina, Venäjä ja Japani yhdessä niiden puolustusmenot ovat yhtä suuret kuin Euroopan unionin. Tästä on luvusta on nähtävissä, samoin kuin siitäkin, että kyse on 400 000 työntekijästä ja lähes 96 000 työpaikasta ja yli 100 miljoonan miljardin liikevaihdosta vuosittain, eli hyvin tärkeästä alasta. Kun tein mietin tätä lausuntoa, silloin minulla ei ollut vielä käytössäni komission tekemää yhteenvetoa tästä aiheesta. Kuitenkin haluaisin sanoa, että tämä yksi sivuinen ehdotukseni kuitenkin kattaa pitkälti sen, mitä komissio on esittänyt. Olemme lähteneet samasta lähtökohdasta, eli jäsenvaltioiden budjetit ovat alenevia, niissä puolustusmenojen osuus alenee, ja Tästä huolimatta kuitenkin luonnollisesti Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyä on kasvatettava. Tähän, meno, tähän tie ei ole se, että lisätään menoja, vaan se, että harjoitetaan enemmän yhteistyötä ja että luodaan avoimuutta lisää puolustusmarkkinoille ja että lisätään myöskin yhteistyötä. Lausunto luonnoksessani on kuusi kohtaa, jossa ovat minun ehdotukseni. Eh, tähän, tämä oli mahdollista rajoitusten puitteissa ja lyhyesti kertoisin tästä taustasta. Olennaisin on se, mistä tänäänkin puhut, eli julkisten hankintojen säännöt ja se, että niitä on kovin paljon erilaisia, ne eh, usein eh, estävät sitä, että voidaan puolustustekniikkaa kehittää tehokkaasti ja yhtenäismarkkinat eivät muutu tätä kautta suinkaan yhtenäiseksi, vaan päinvastoin hyvin hajanaiseksi. Ja tähän on saatu aikaan parannuksia ja on myöskin poistettava päällekkäisyyksiä, äh, liikaa kapasiteettia, joka on turhaa ja niin edelleen. Tähän kuuluu myös se, että meidän täytyisi pyrkiä siihen, että saataisiin aikaan uuden tyyppisiä hankintatekniikoita. Esimerkiksi tähän kuuluu se, että luodaan yhtenäisiä vaatimuksia, että infra, äh, kommunikaatiota pyritään kohtamaan myöskin, että se mitä, että mitä houkutuksia tulee siihen tekemään tutkimusta ja kehitystä, niitäkin pyrittäisiin yhdenmukaistamaan. Olennainen ongelma, ei vain tällä alueella, vain edellisillä muillakin alueilla, on se, että puolustusta ja turvallisuutta koskevat sopimukset, niiden tapauksessa usein on liiankin mutkikkaita, teknisesti hyvin äh, Äh, suuria hankaluuksia ja monimutkaisia, ja tämä ei suinkaan helpota rajat ylittävää äh, tiedottajien tarjouskilpailuja, joten minusta olisi tarpeellista tarkastella näitä kohtuuttomia, kohtuuttomia teknisiä vaatimuksia niin, että voidaan postaa esteitä ja vähentää esteitä, joita on sisämarkkinoiden syntymisellä, ja missä mahdollista näitä esteitä pitäisi poistaa kokonaan. Pidän tärkeänä myöskin Euroopan puolustusvirastoa ja sen roolin vahvistamista tällä alueella. Minä tiedän, että tämä ei välttämättä ole puolustusviraston aluetta. Osin tässä on kuitenkin vaikeuksia myöskin pienillä yrityksillä päästä mukaan toimintaan. Niillä pitäisi olla myöskin mahdollisuuksia päästä osallistumaan tähän toimintaan välttämättä mä en kuitenkaan ole niiden kenttää. Sitten tähän liittyisi myöskin, että komissio tekisi ehdotuksen siitä, että olisi strategisia eh, kumppanuuksia, joita luotaisiin minä olen tullut samansuuntaisesti, nimittäin sellaisella alueella, jossa eh, olen muotoillut komission eh, esityksen siitä, että voitaisiin helpottaa sitä, miten puolustus voisi päästä osallistumaan tähän toimintaan. Sitten myöskin kehotaisin, että puolustusvirasto ja komissio harjoittaisivat yhteistyötä pienempien jäsenvaltioiden teollisuuden alojen kanssa Euroopan puolustuksen teollisen ja teknisen perustaan osalta erilaisten toimin avoin, toiminta, toimia käyttäen. Tämä voisi olla hyvin tärkeä avain, koska mahdollisuuksilla voitaisiin saada aikaan lisää synergiaa ja hyödyntää niitä. Kokonaisuudessaan siis tämä oli se, mitä minä olen esittämässä ja odotan nyt mielenkiinnolla varjoesittelijöiden tai muiden edustajien esityksiä ja puheenvuoroja ja mielipiteitä. Kiitos. Good. Thank you very much. Well, let's see. Kiitoksia. Katsotaanpa, kuka haluaa osallistua keskustelun vaille Ryle Schwab. Obermeier Schmidt. Onko muita? Minäkin myöhemmin. Weiler, Schmidt, Ryylä, Obermeier. Ja siinäkö se olikin? Ja Schwab, niin. Anteeksi. Right. Mrs. Weiler. Ja, thank Weiler. You are all appointed acting shadows for the afternoon. Bitte? Niin teidät on nimitetty täksi iltapäiväksi virkaa tekeviksi varjoesittelijöiksi. Mm, niin, valitettavasti minäkin olen välittömästi poistumaan täältä, mutta kuitenkin tämä on asia, josta halusin, johon olisi vielä ottaa kantaa, koska muistan oikein hyvin vielä sen, että viime vaalikaudella me Viime vaalikaudella me hyväksyimme paketin lähes yksimielisesti täällä ja parlamentissa, sen kun jäsenvaltiot viimeinkin olivat yli kymmenen vuoden äh, kauden jälkeen, niin ne olivat jättäneet huomioimatta eurooppalaiset sopimukset, jonka mukaan joutuvat noudattamaan avoimuutta julkisissa hankinnoissa. Minä tiedän, että hankintoja koskevassa lainsäädännössä, joka koskee varustelutuotteita, on sellaisia määräyksiä, jotka eivät ole julkisia, siihen olemassa poikkeus, mutta käytännössä 95 prosenttia pidettiin salassa ja vain 5 prosenttia hankinnoista tapahtuu julkisesti. Tässä on tapahtunut tähän päivän mennessä vain vähän muutoksia ja tästä syystä ehdottaisin, että esittelijä ja te puheenjohtaja komissiolta ja puolustusvirastolta pyytäisitte analyysiä siitä, miten on pantu toimeen direktiivit. Minä kesätauolla pyysin työntekijöitäni käynnistämään tämän asian tutkimisen ja sain kuulla, että ainakin kolmasosassa jäsenvaltioita tilanne on se, että täintä direktiiviä ei ole pantu toimeen ja näyttäisi siltä, että ne ole aikomustakaan panna direktiiviä toimeen, ne vain odottavat, mitä tapahtuu. Siis tässä arvostelua menettelyn osalta ja siinä, että toimielimet eivät pane toimeen sitä, muut toimielimet eivät pane toimeen sitä, mitä parlamentti on päättänyt, ja määrää kyllä on ollut, ja viime vuonna itse asiassa oli jo määräaika toimeenpanolle. Tässä ensinnäkin, hyvä kollega, ja sitten henkilökohtaisesti minusta ei ole kovinkaan äh, traagista se, jos äh, puolustusbudjetteja ei lisätä. Saksassa ainakin on hyvin paljon huonoa taloudenhoitoa ja huonoja hankintoja, vääriä hankintoja, kuka ne sitten on tehnytkin, kuka on antanut vääriä toimeksiantoja. Se on asia, jossa aika jaksossa on usein ainakin kymmenen vuotta ennen kuin tulokset nähdään. Eurofighter, minä olin nuorena poliitikkona voinut nähdä, mitä on tapahtunut, ja meidän tänään vielä on harmia tästä Eurofighterista. Siis sen sijaan, että budjetteja kasvatettaisiin, minusta olisi järkevämpää, ja sen sijaan, että puhutaisiin kilpailukyvystä, ja että kilpailukykyä pyrittäisiin parantamaan. Minusta olisi järkevämpää, että pohdittaisiin, mitkä menot ovat järkeviä, niin että olisi selkeä avoin menettely. Ja jos on tällaisia määräyksiä, niin sitten pitäisi myöskin silmällä sotilaiden turvallisuutta, koska näin ei aina ole. Aika ajoin ostetaan jotakin halvalla tai vähemmän halvalla, kalliilla tai vähemmän kalliilla, mitä, mikä vastaa muiden intressejä, mutta ei kuitenkaan ota huomioon aktiivisesti toimivien sotilaiden turvallisuutta. Ylipäätään sen pitäisi olla ensisijaista. Sitten päällekkäisyydet, liikakapasiteetti, jota alalla on, tästä olen yhtä mieltä, ilman muuta näin on, ja myös sen näille offset-kaupoista tehdyt, siihen nostettu arvostelu, siinäkään uskoakseni, kuinka paljon tapahtunut muutoksia. Minä olin aikoinaan varjoesittelijä, silloin käytiin suurta keskustelua mietinnöstä, joka täällä tehtiin. Tämän halusin vielä tähän asiaan sanoa. Ei ole mitään hyötyä siitä, jos hyväksymme päätösoselmia, jos sanotaan, että kaikki pitää muuttua, sillä jos se, mitä me olemme päättäneet ja se, mikä on lainsäädäntö, jos jäsenvaltiot eivät sitä noudata ja pane toimeen. Yeah, you're quite right. And uh, we did work on this. Olet aivan uh, oikeassa ja tästähän puhuttiin aikaisemminkin niin kuten Ryylikin, taisit olla esittelijänäkin aikaisemmin. Sitten Schmidt. Then Mrs. Rula. Ja sitten Rula. Thank you very much. Um... Kiitos. Tämä lausunto on minusta oikein hyvä. Ei minulla ole paljonkaan lisättävää. Komission ehdotuskin on oikein hyvä. Mehän tiedämme, että tämä kysymys on äärimmäisen herkkä herkkäluonteinen. Minä itse tulen pienestä puolueettomasta maasta, joka on elänyt rauhassa jo 200 vuotta. Ainakin viimeiset 50 vuotta olemme olleet sillä linjalla, että tämä johtuu siitä, että meillä on ollut äärimmäisen vahva puolustusteollisuus. Päinvastoin brittiit ja amerikkalaisethan tätä alaa omistavat. 80-90 prosenttia menee vientiin. Mutta tämä on toki hyödyllistä, hyödyllinen ympäristö. Me emme voi keskustella näistä kysymyksistä ilman yleisempää keskustelua puolustuspolitiikasta. Tämä on minusta oikein hyvä, mutta kyllä pitää pitää kiinni realiteeteista. Onko hyvä Euroopalle, että meillä on omaa puolustuspolitiikkaa? Jotkut kollegat ovat tätä mieltä, minä en. Minusta on paljon parempi linjata toimintaa Naton kanssa ja yrittää vakuutella amerikkalaiset ja presidentti Obama, ettei kannattaisi katsella vain sinne Tyynelle merelle. Tarvitaan vahvaa NATOa. Mutta olen kongressiedustajien ja senaattoreiden kanssa samaa mieltä siitä, että miksi heidän pitäisi aina puolustaa Eurooppaa, eikö me, emme mekö me itse voi sitä tehdä. Emme me voi. Tämä näkyy osittain myös Libyan tilanteen yhteydessä, että ongelmia kyllä on kun tilataan helikoptereita, niin en tiedä kuinka montaa helikopteria oikein tarvitaan. En minä ole asiantuntija tällä alalla. Hankintapuoli on tälle valiokunnalle oleellinen ala. En tiedä, onko tässä niinkään äh, helikoptereihin liittyen minkälaista kuluttajan näkökulmaa. Mutta emme voi välttää peruskysymystä siitä, mikä on hyväksi Euroopalle ja mikä ei. Minä henkilökohtaisesti en kannata sitä, että luomme eurooppalaisen armeijan. No, oli miten oli. Mietintö on minusta hyvä. Ja komissionkin teksti on hyvä. Minusta ei pitäisi olla liian naivi, koska emme me pysty tätä ongelmaa tänäkään vuonna ratkaisemaan. Kiitos. I'm sure that last, uh, last point you made is tuo viimeisin lausunto. Se on varmastikin päivän oikein lausunto sitten ryhdytty. En lainkaan yhtä mieltä sen puhujan kanssa. Tässä oli kysymys yleisestä puolustuspolitiikasta, on kysymys on siitä, mitkä ovat tämän valiokunnan mikä on valiokunnan toimivalta. Ja mitä me tästä lausunnosta kaipaan, on se, että meillä ei ole lainsäädäntöä tällä alueella. Me emme tarvitse itse asiassa uutta lainsäädäntöä. Sitä on olemassa. Meillä on lainsäädäntö, joka on hyväksytty valiokunnassa, ja se oli riittävän vaikeaa. Minä olin esittelijänä, osassa tätä lainsäädäntöä siinä oli kysymys siirroista, ja kaikki, jotka olivat mukana päättämässä sitä, totesivat, että emme pääse yksimielisyyteen, mutta pääsimme kuitenkin yksimielisyyteen sitä. Se hyväksyttiin ja nyt se lainsäädäntö sitten panna toimeen. Tämä on ainoa asia, joka tässä on. Minusta meidän lausunnossa tulisi keskittyä siihen, että me vaadimme komissiota siihen. Tästä ollaan Valerin kanssa yhtä mieltä, että vaadimme komissiota huolehtimaan siitä, että lainsäädäntö asianmukaisesti jäsenvaltioissa pannaan toimeen. Tämä on se, mikä pitäisi olla me lähestymistapamme, eikä minkään muun. Kaiken muun torjun. Nämä ovat tällaisia filosofisia ryöppyjä, jotka eivät vie asioiden käsittelyä mitenkään valiokunnassa eteenpäin. Uh, thank you, Mr. Obermeier. Kiitoksia sitten Obermeier. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Pohjimmiltaan komission kertomus liittyy, käsittelee todellisuutta oikein ja realistisesti ja, sen, ja voidaan ja myöskin toiveita voidaan sitten kysyä, ovatko nämä toiveet kaikkien kannalta hyviä. Lähtökohta on aivan oikea, sillä teollisuus kärsii siitä, että riittävästi toimeksiantoja ja nyt täytyy kuitenkin riittävää resursseja eh, teollisuudelle, jotta pitkällä tähtäyksellä voidaan saada aikaan riittävästi tekniikkaa ja ettei tämä teollisuudella kokonaisuudessa romahda ja etteikö me kulutuskykymme romahda. Tämä on siis tällainen romani rauhanalan tilanne ja tähditty myöskin se, että jäsenvaltiolla on pulaa rahasta. On siis järkevää, että on yhteistä sotilaallista siviiliä tutkintaa, tutkimusta, mutta voisin sanoa, eikö olisi niin, etteikö tähän, näihin standardeihin liittyy automaattisesti sitä, että pitäisi pitää tietoja salassa. Ongelmia minulla on siinä, kun luo tätä esitystä, että tavoite näiden teknisten innovaation osalta on sellaista, että ne voidaan myöskin käyttää ö, valvontaan. Voidaan kysyä, mitä tässä halutaan valvoa. Ja mehän varmastikin muistamme aiemmat keskustelut tästä asiasta. Mitä tulee sitten käytännön mahdollisuuksiin? Nyt kiinnittämättä huomiota sen kommentin lainsäädäntöön, ajatellen kilpailukykyä, sotilasalalla ajatellen tuotteiden laatua ja hintaa, sehän sen määrittää. Eivätkö se onkaan EUn toivomukset se, että määriteltäisiin laatua? Tämä merkitsee sitä, että voitaisiin hyödyntää monipuolisesti omia tuotteita, niin tarvitaan sitä, että voidaan myydä maailmalla – monipuolisesti ja olla tässä menestyksekkäitä ja se, että yrityksellä täytyy olla tarjota monenlaisia tuotteita. Ja mahdollisimman niitä voidaan tuottaa tuotteita suurempana määrän, mikä johtaa hintojen alenemiseen. Sitten julkisuuden lisääminen, avoimuuden lisääminen. Onko se mahdollista? Koska on välttämätöntä pitää asioita salassa. Se on kysymys, joka liittyy tähän innovatiivinen hankintojen toteuttaminen. Komissio puhuu siitä, mutta minusta se ei ole hyvin määriteltyä. Minusta tässä on aika löysä vaatimus, se edellyttäisi sisällöllistä täsmentämistä. Päällekkäisyyksien ikäkapasiteetin vähentäminen, periaatteessa myönteistä, se, että voitaisiin harjoittaa yhteistyötä, teoreettisesti se on tehtävissä. Sitten komission vaatimukset on varmastikin hyvin tarkoitettuja, että pienet yritykset pärjättäisiin mukaan tähän toimintaan, mutta tämä on minusta myöskin tällainen toive, joka on epämääräinen. Tietokoneverkostojen turvallisuus, se, että se olisi osa puolustollisuutta, se on myöskin hyvin tärkeä kysymys, koska se on olennainen osa, mitä tulee yhteenottoja. Siis hyviä lähtökohtia, hyviä ehdotuksia, mutta osittain kuitenkin niissä tilanne on se, että ne ovat hiukan abstrakteja, eivätkä täsmällisesti määriteltyjä. Good. Um, arvoisa uh, Schwab. Hyvä sitten, herra Schwab. Nyt on sanottu paljon. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä valiokunta ja Euroopan parlamentti vuonna 2008 kollega Lambsdorffin johdolla pyrkii konkretisoimaan äh, tutkimuskohtaa 296 eh, entisessä EU-sopimuksessa ja sen mukaisesti mm, tässä annettiin, direktiivien mukana annettiin suuntaa jäsenvaltioille siinä, miten miten piti tutkia kansallisia etuja suhteessa eurooppalaisiin tarpeisiin, mutta mitään syytä tänään katsoa, etteivätkö tuollisuusajatukset olisi ajankohtaisia, vaikkakin erinäiset jäsenvaltiot eivät viime vuosina ole näitä välttämättömiä tarvittavia ponnisteluja toteuttaneet tämän puitteen toimeenpanemiseksi. Ensinnäkin pitäisi mennä siihen suuntaan, että ensin artiklan 296 äh, mukaan direktio, joka hyväksyttiin vuonna 2008, edelleenkin ovat asioita, jotka ovat esityslistalla, eikä niiden poliittinen merkitys ole vähentynyt. Herra puheenjohtaja, tähän myöskin lisättävä se, että äh, tulossa puolustuspolitiikan alivaliokunta vuonna 2010 myöskin herra puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, voisitko sulkea mikrofoni herra puheenjohtaja? Niin. Niin, toiseksi haluaisin vielä sanoa, että tuossa puolustusvaliokunta 2010 teki rajoituksia lainsäädäntöaloitemietintöön, rajoituksia, jotka eivät ole tämän perusteltuja mutta tässä voida, tästä johtopäästä, että vuoden 2008 lainsäädäntö olisi menettänyt jotakin merkitystään, kuten Rava Ryyle jo totesi, minä aluksi haluaisin viitata siihen, että jäsenvaltiot ovat velvollisia edelleen panemaan toimeen tuon lainsäädännön. Sitten tällä välin myöskin puolustussektorilla on tapahtunut tärkeää kehitystä, on asioita ei voida kiistää. Olenkin valmis tästä syystä keskustelemaan vaatimuksista ja sopimuksista, jotka liittyvät tähän, mutta alueenkin meidän on puhuttava julkisista hankinnoista ja on olemassa eurooppalaiset markkinat myöskin puolustustuotteille. Jäsenvaltiot ovat painokkaasti vahvistaneet tämän pelkästään EU-sopimuksessa, vaan myöskin direktiivissä, ja jäsenvaltioiden pitäisi pitää tästä kiinni. Minä toivoisin, että kollega Karl Peltsin lausunto jälleen kerran palauttaa tämän asian jäsenvaltioiden mieleen. Good. Um, well, perhaps just a couple of comments from me. I think... Kiitoksia. Ehkä muutama kommentti minultakin. Minusta arvoisa äh, puhui aivan oikein, kun hän mainitsi näistä olemassa olevista säännöksistä koko puolustussektorin kehitys on mennyt konsolidoituneeseen suuntaan ja tehokkuus on yhä tärkeämpää. Yksi asia, mitä meidän pitäisi korostaa tässä mietinnössä tai lausunnossa, ja olin oikein tyytyväinen, että se oli paperissa mukana, koskee sitten, että teemme työtä ennen sopimusta to, ennen sopimusta tehtävällä toimilla Tämä on erittäin tärkeää tällä alalla ja hankinnoissa on hyvin, hyvin tärkeää. Näin Yhdysvalloissa näin tehtiin 50-luvulla olen oikein tyytyväinen, että komissio sanoo sen tässä ja aikoo tukea tätä hankintamenettelyä edeltävää toimintaa. Tulen, tulen tekemään tarkistuksia tähän suuntaan Kalpeltsin lausuntoon. Tämä, tätä ei pidä päästä menemään ohi. Julkisissa hankinnoissa on juuri hyväksytty merkittäviä muutoksia ja niitä on sovellettava myös puolustussektorilla. Täällä on paljon asioita, kuten pk-yritysten rohkaiseminen ja tämä MEAT-prosessi, kokonaistaloudelliset hinnat, tämä on hyvin tärkeä asia, myös prosessien yksinkertaistaminen ja innovatiivisen kumppanuusjärjestelmien hyväksyminen äh, erityisesti puolustussektorilla. Tähän voitaisiin mennä aikaisemmassa vaiheessa kuin muualla. Tämä on hyvin spesifi ala ja meidän olisi hyvä suositella komissiota tarkastelemaan tätä yksityiskohtaisesti. Innovatiiviset kumppanuushankinta ja välineet voitaisiin hyväksyä pilottiprojektina puolustusalalla, niin että sitä saataisiin eteenpäin, koska se tälle alalle sopii aivan ihanteellisesti, kun kyseessä ovat pitkäaikaiset sopimukset ja hankinnat. valtiot eivät ehkä halua käyttää tällaisia menettelyjä Uskon, että voisimme tehdä tarkistuksia, jotka voisivat lisätä ehdotuksen arvoa. Täällä on myös tärkeitä viitteitä standardeihin. Sekin on tälle valiokunnalle tärkeä. Siinäkin olemme saattaneet loppuun tiettyjä standardiprosessikysymyksiä. Komissio pyrkii kehittämään hybridistandardeja näitä tiettyjä sovelluksia varten. Tätäkin olisi Tämäkin olisi mainittava. Sitten täällä on varsin yksityiskohtaisia kohtia, joihin meidän olisi puututtava ja ne olisi tässä mainittava. Gal Peltsillä on ehkä ollut jotakin vaikeuksia tässä. Olisi hyvä, että olisi komissio viimeisin tiedonanto tässä käytettävissä. AFET haluaisi, että tämä hyväksyttäisiin aikaisemmin. epävirallinen puolustusministerinen kokous on juuri menossa tällä hetkellä Vilnassa ja sitten siitä keskustellaan huippukokouksessa joulukuussa. Tästä syystä parlamentti halusi tiukan aikataulun. Sihteeristö pyysi, että välitän tämän tiedon. Meillä on aika tiukka tiukka aikataulu tarkistuksille, niin että saadaan tämä valmiiksi ennen joulukuuta, joten olisi pyydettävä myös mahdollisuuksien mukaan tekemään tarkistuksia englanniksi aikataulun takia. Meidän on todella äänestettävä 30. syyskuuta niin, että AFET-valiokunta saa mietinnön valmiiksi ennen huippukokousta 26. päivä, joten meidän on pyrittävä pitämään tästä pyynnöstä kiinni. Onko muita kommentteja? Mikäli ei, niin annan komissiolle puheenvuoron kahve. Thank you, President, and I will indeed be very... Kiitos puheenjohtaja. Todellakin voin puhua lyhyesti. Kaiken kaikkiaan olimme tyytyväisiä lausunto luonnokseen tässä muodossaan. Ei suurempia kommentteja meidän puoleltamme, mutta kenties voisin reagoida siihen, mitä puheenvuoroissa nousi sille. Ensinnäkin korostaisin vielä kerran sitä, että sisämarkkinoiden vahvistamista puolustuspolitiikan alalla ja se, että huomioidaan sirppaloituminen tällä alalla Euroopassa. Tästä olimme hyvin tietoisia. Olemme tyytyväisiä tuesta myös parlamentissa ja tiedonannossa mainittiin myös, että totta kai päätehtävä tällä alalla on lainsäädännön täytäntöönpano. Jo hyväksytyn lainsäädännön täytäntöönpano. Tämä nostettiin esille jo jokunen vuosi sitten. Tietääkseni tulos ei ole kansallisen lainsäädäntöön siirtämisessä niinkään huono, kun ajatellaan hankintadirektiiviä. Toistaiseksi kaikki jäsenvaltiot ovat tietääkseni siirtäneet tämän kansallisen lainsäädäntöön, mutta se mitä me tiedonannossa ehdottamme on se, että seurataan jäsenvaltioiden puolustusmarkkinoiden avoimuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio seuraa säännöllisesti lainsäädäntökäytäntöjä, lainsäädännön täytäntöönpanoa sen suhteen, mitä täällä on hyväksytty. Huoli oikeastaan tästä. Siihen voin todeta, että asia on hoidossa. No sitten nämä hankinnat ja e, niitä edeltävät vaiheet kaupallisesti on havaittavissa tukea sille, että mainittaisiin tämä lausunnossa. Kiitos. Uh, you didn't respond to my idea of using the innovative procurement tool as a pilot, so we'll... Niin ehdotin, että tätä innovatiivista kumppanuusvälinettä pilottihankkeena voitte pohtia sitä. Ei tarvitse vastata nyt, mutta mikäli valiokunta hyväksyy sen mukana ottamisen ohjelman tähän vastauksen Galpelts lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kovasti kiittää esittelijät, edustajatovereita puheenvuoroista ja mielipiteistä ja ehdotuksista. Kuten puheenjohtaja muisti, tämä on erittäin tiukka aikataulu, jonka meidän nyt sanelee ohjelma tässä asiassa. Ja juuri tästä syystä tärkein lähestymiskohta on ollut tehtävän rajaaminen, eli se, se mikä on ITRE-valiokunnan tehtävä, vai se mahdollista, mikä on IMKO-valiokunnan tehtävä. Meidän tehtävämme tässä piirissä on lausunnon osalta se, että puhuttiin se, että puhuttiin äh, tästä direktiivistä, joka koskee puolustusluonteisten tuotteiden äh, siirrosta, ja tämä on asia, joka sisältyy meidän toimintaamme, joka on tässä lausunnossa. Mitä sitten lausunnosta niin on nähtävissä, ja mitä edustajat ehdotuksessaan esittävät, on, olen tässä täysin yhtä mieltä ja olen iloinen siitä, että keskustelimme siihen suuntaan, että, että parlamentin päättäväinen kanta on tarpeen tällä alueella. Kysymys liittyy suunnittelun parempaan koordinointiin, uusiin innovatiivisiin muotoihin ja tutkimuksen, niiden selvittämiseen on täysin yhtä mieltä siitä, mitä sanottiin myöskin julkisista hankinnoista ja niiden uudistamisesta, sitä, että tätä uudistamista tutkittaisiin ja myöskin äh, äh, salassapidon kysymyksiä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa tässä yhteydessä myös pienet ja yritykset siksi, että olen vakuuttunut siitä, että jotta synty, jos syntyisi Euroopan tasoinen klusteri innovatiivisesti, silloin pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole ehkä välttämättä ensimmäinen osa eh, tätä ketjua, mutta ne voidaan kuitenkin vetää mukaan tähän teollisuuden, teollisuuden alaan. Ja tällä hybridiperiaatteella on komissio otti esille, jossa olisi tällainen siviili- ja sotilaallinen eh, haarautuma, jossa olisi tutkimusta ja innovaatioita, niitä voitaisiin käyttää vastavuoroisesti. Kysymyshän on siitä, että eh, tämä puolustuspolitiikka ei suinkaan ole mitään perinteistä aseiden valmistamista, vaan täytyy käsitellä sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät miksi vakaviin alueellisiin kriiseihin tai sellaisen uuden tekniikan tulon näkyviin, johon emme ole valmistautuneita, johon Euroopan jäsenvaltiot ovat valmistautuneet, ja ottaisin tästä esimerkiksi, esimerkiksi sen, että resursseja on vähän, haluaisin tähän päättää puheenvuoroni, niin siis vähän on aikaa käytössä. Aikataulu on tiukka ja odotan tarkistusehdotuksia 12. syyskuuta. Kiitos. Okay. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Ja nämäkin englanniksi, jos mahdollista. Kiitos komissio. Nyt menemme eteenpäin. Vuorossa on De Jongin toinen mietintö tälle päivää aiheena harhaanjohtavat mainoskäytännöt. Nyt on hetki katsella tarkistuksia. Tässä on edistystä saatu aikaan. Meillä on kuusi kompromissitarkistusta ja yli 50 kaiken kaikkiaan oli tarkistuksia. Varjot ovat paikalla. Prendekast, Schwab, Rule, Bieland, eli koko kirjo. Kaikki varjot paikalla. Saatte puheenvuoron, voitte esitellä tarkistukset sitten lyhyesti varjot, koska Petrias on valiokunnan vanha ystävä. Kenties hänkin voi kommentoida tarkistuksia omasta näkökulmastaan. Eli jos saamme tämän hoidetuksi 25 minuutissa, niin sitten Schwabillekin jäisi aikaa vielä viimeisen esityslistan kohdan käsittelyyn. Dennis, olkaa hyvä. Malcolm. And I think it's... Kiitos Malcolm on varmaan paras, jos puhun hyvin lyhyesti, koska kaikilla on tarkistusten tekstit. Tarkistukset olivat kaikki hyvin rakentavia ja ne vahvistavat mietintöä. Lisäksi olemassa olevan tekstiin olen saanut, niin kuin kaikki varjoesittelijätkin, sähköpostia Schwabilta – jossa kommentoidaan näitä kompromisseja ja tehdään niin muutamia ehdotuksia, jotka ovat mielestäni aivan ok. Hän haluaisi ehdotuksia myös tähän johdato-osan kappaleeseen A, sitä koskevan kompromissiin. Minusta on oikein hyvä ajatus, kun näitä tarkistuksia katsotaan. Minä sain tämän vain hetkeä ennen kokousta mutta luulenpa, että kyllä me voimme nämäkin tässä hoitaa. Kiitoksia. Edustaja Schwab. Ja, mä ähm, voisin... Niin puheenjohtaja, minulla on kirjallisesti nämä kompromissitoiveet, siis oli lähettänyt ne kirjallisesti kollegoille, ja kun minulla on täällä toiminnassa esitys täällä vielä tänään, olisin kiinnostunut nyt puhumaan lyhytsanaisesti. Olen iloinen sitä, että kollega de Jong lähestyy asiana rakentavasti ja olen iloinen, jos nyt erinäisiä asioita voitaisiin muuttaa sen mukaisesti kuin minä olen toivonut. Thank you very much, Mrs. Prendergast. Kiitos, Prendergast. Thank you, and I would like to thank... Kiitos, haluaisin kiittää De Jongia ja muita kollegoita, jotka ovat työstäneet tätä aihetta ja tarttuneet ongelmiin, jotka ovat erityisesti pk-yritysten kiusana. Kompromissi kaksi on sellainen, että näyttää siltä, että yritykset voivat olla osallisina tietyissä toimissa, vaikka he ovat vain sivullisina, mutta he voivat, ne voivat tulla vedetyksi mukaan näihin käytäntöihin. Olen tehnyt tarkistuksen 29, johon, jolla tähän yritetään puuttua. On tarpeen ottaa huomioon myös se mahdollisuus, että olisi pakollinen vaatimus. Velan perimys toimistoille. Tämä nostetaan esille kompromississa viisi ja sitten 46 äänestettäisiin erikseen. Tuemme kompromissia 1, 2, 3 ja 4. Olin ilmaissut varaumia kompromissin kolmes suhteen aiemmin, mutta katson, että kompromissi yksi kattaa meidän huolemme tällä alalla. No sitten kompromissista kuusi. En ole vakuuttunut, että minun tarkistukseni 53 henki on tässä tekstissä mukana. Toki allekirjoitan tämän kompromissin, mutta katson, että on kuitenkin olemassa jäsenvaltioiden tasolla täytäntöönpanotoimia muun muassa Saksassa, niin että on ryhdytty toimiin, eh, jotka menevät pidemmälle kuin mitä tällaisessa ryhmäkanteessa mentäisiin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos vielä edustaja Dingholm. Prendergast. Eh, kiitos Prendergast. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yritän puhua yhtä lyhyesti kuin muut. Haluaisin kiittää De Jongia. Olen sitä mieltä, että tehty työ on erittäin rakentava. Siinä huomioidaan kommenttimme kompromissi yksi tein huomioita ja pelkäsin, että mustalista leimaa yrityksiä. Nyt tässä on mustalista käytännöistä, siis näistä huonoista kaupallisista käytännöistä. Ja e, mukana on yritykset, kun toistuvasti toimitaan huonosti. Minusta tämä on muoto, joka käy minulle hyvin. Minulla on vielä kysymysmerkki, kompromissi tarkistuksessa, joka koskee kohtaa 11. Niin kuin muistatte, se liittyy siihen, että direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin B2B, siis business to business alaan. Tällä hetkellä hän sen tässä vain eh, yritysten ja kuluttajien välinen toiminta. Parlamentti ehdotti komissiolle tätä, mutta en usko, että komissio toimii näin, koska niin kuin tiedätte, siellä työstetään toista direktiiviä. Luulenpa, että varjoesittelijöiden kesken olisi vielä pohdittava tätä kompromissia, joka koskee kohtaa 11. Tämä on siis kompromissiehdotus kolme. Tässä tilanteessa se ei täysin minua tyydytä. Sitten kompromissitarkistus kaksi. Se koskee siitä, sitä, että vastuutettaisiin pankit, postit ja muut kuvaltaisiin vähän pehmeämmin. No kyllä tämäkin käy minulle aivan hyvin. Sitten haluaisin todeta, huolehdittua näistä ryhmäkanteiden huomioinnista ja uhrien edustuksesta. Tämä on tietenkin aivan keskeinen kohta omalle ryhmälleni. Täällä oli joitakin kysymysmerkkejä vielä, mutta olen sitä mieltä, että se, että tänä päivänä on jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä olemassa mahdollisuus ryhtyä ryhmäkanteisiin, se on hyvä asia. Tähän on selkeästi viitattu ehdotetussa tekstissä, joten uskon, että tämäkin asia menee tässä hyvään suuntaan. Minusta meidän, kyllä uskon, että voimme sitä tukea. Olen sitä mieltä, että yhteistyömme on ollut erinomaista. Olemme hyvin nopeasti siirtyneet tarkistusten jättämisestä kompromissitarkistuksen muotoiluun ja olen tyytyväinen ja toivon, että saamme tämän hienosti loppuun saatettua koko työn. Kiitoksia. Uh, thank you. Kiitos. Edustaja Rosvaa. Edustaja Voimme yhtyä tähän kiitokseen. Mekin voimme ongelmitta tukea näitä kompromisseja. Meillä on muutama ehdotus, katson pikaisille, mutta en tunnusta kuitenkaan kovin ongelmallisen tuntuisia. Herra Rosfordille haluaisin kuitenkin sitä pari kommenttia, nimittäin se, että B2B Tätä, tähän liittyvä ehdotus tuli kollega Wallisilta. Hän jo silloin vaati sitä, että tämä laajentaisi koskaan B2B. Siis tämä tuli aikoinaan liberaaleilta. This is the problem with dealing people with such long experience in this committee. Niin, jonkinlaista kokemusta. Meillä on näistä asioista tässä valiokunnassa. Meillä on tällainen kollektiivinen muisti. Edustaja Billen. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Większość uwag do projektu tego sprawozdania przedstawiłem w debacie Kiitos puheenjohtaja. Olen jo aiemmassa keskustelussa esittänyt suurimman osan kommenteistani tästä aiheesta, joten aivan lyhyesti vain tärkeimmät. Haluan kiinnittää puheenjohtajan huomion siihen, että jotkut tarkistukset eivät olleet kovinkaan tarkasti käännettyjä puolan kielelle. Eli täytyy aina paneutua alkuperäisiin versioihin. Voin todeta, että tuen Suurinta osaa tarkistuksista, joita kollegat ovat tehneet, ne ovat samankaltaisia kuin omani. Uskon, että pääsemme kompromisseihin tältä pohjalta. 26 tarkistus ja 25 ovat tällaisia. Minusta ne menevät oikeaan suuntaan. Emme halua tällaista mustaa listaa yrityksistä, mutta näemme kyllä, että voisi olla mustalista näistä harhaanjohtavista käytänteistä. Tietyissä jäsenvaltioissa yrittäjien nimet, sellaisten yrittäjien nimet, jotka ovat saaneet eh, tuomion, voidaan julkaista vain tuomioistuimen päätöksen kautta. Tällaiset määräykset täytyisi ottaa huomioon myös meidän tekemässämme työssä rajoittavista käytänteistä voidaan toki laatia musta lista, mutta vastustan yrityksistä tehtävää mustaa listaa. Kun ajatellaan tällaista listaa käytänteistä, niin täytyy totta kai pohtia tätä listaa mainoskäytäntöjen näkökulmasta. Täytyy pohtia vielä tätä business-to-business-ulottuvuutta tässä kysymyksessä. No sitten sellaiset yritykset, jotka tarjoavat perintäpalveluja. Joskus sopimukset sinällään voivat olla seurausta harhaanjohtavista käytänteistä. Tällaisetkin toimet pitää luokitella harhaanjohtaviksi käytännöiksi, mutta en tiedä, päästäänkö tätä kautta tulokseen koska kyllähän nämä jo sinällään ovat laittomia, lainvastaisia toimia. Eli kenties ne voitaisiin ensin luokkitella lainvastaisiksi, laittomiksi toimiksi ja sitten myöhemmin täsmentää. No sitten 46 ja sitten viittasin tähän opt-in mahdollisuuteen. Pitäisi perehtyä myös kansallisiin järjestelmiin. Tämän toin esille myös tarkistuksessani 51. Sitten kohta seitsemän. Tähän en tehnyt tarkistusta, mutta sana mahdollistaa enables pitäisi korvata ilmauksella tarjoajia, joiden palveluja käytetään. Se ei ole aivan, liian, aivan niin yleinen kuin toinen ilmaus. Much for, um, for Kiitos näistä rakentavista kommenteista. Varmasti esittelijä on pannut ne tarkkaan ylös. Haluaako joku vielä osallistua keskusteluun? Kenties eh, edustaja Petri voi kommentoida keskustelua aivan erityisesti näitä oikeudellisia korjauskeinoja, muutoksenhakukeinoja. Pitäisikö Mm, kenties keskustella siitä, mitä mieltä olette tarkistuksista. Ja vielä esittelijä voi sitten palata. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen voimme tukea tätä luonnosta komissiosta Olemme sitä mieltä, että monet tarkistuksista menevät aivan oikeaan suuntaan. Erityisesti nämä kompromissitarkistukset. Kaiken kaikkiaan voimme tukea niitä paitsi tätä kompromissitarkistusta numero viisi, joka liittyy näihin velanperintävirastoihin. Olemme sitä mieltä, että ne eivät ole yleensä sellaisessa asemassa, onko, onko käytännöt olleet harhaanjohtavia, joten mieluummin pitäisimme tämän kohdan alkuperäisenä. Sitten kompromissitarkistus kolme koskien tätä mahdollista direktiivin soveltamisalan laajentamista. Emme olleet yhtä mieltä mietinnössä olevasta muodosta. Tuemme kyllä tätä muutosta kompromissista tai vaihtoehto olisi itse asiassa tukea tarkistusta 37 komissiolle. Siinä on aivan selvää, että direktiivin soveltamisalan laajentaminen ei ole asia, jota voidaan harkita juuri nyt. Tästä asiasta on puhuttu hiljattain kertomuksensa UCBD-direktiivissä ja siellä tämä sanamuoto oli tietenkin palaamme vielä uudestaan mahdollisen UCPDn arviointiin tulevina vuosina. Haluaisin tukea täysin kompromissitarkistusta numero kuusi, joka on aivan komission linjoilla koskien ryhmäkanteita ja viime ajan suosituksia. Kiitoksia. Good. Uh, thank you. Hyvä. Kiitoksia kovasti. Nyt De Jong saa puheenvuoron. Hän saa päivittää tilanteen. Miten tästä edetään äänestykseen? Kiitos. Um, Kiitos Malcolm. En nyt varmaankaan tässä kommentoi jokaista huomiota, mutta yleisesti ottaen ollaan menossa samaan suuntaan. Tämä kohta, jotka myös komissio mainitsi koskien parlamentin suositusta laajentaa tämän direktiivin soveltamisalaa koskien harhanahtoja ja mainostamiskäytäntöjä. Olen sitten mieltä, että parlamentilla on vaikea vetää takaisin jotakin, mitä se on aikaisemmin jo hyväksynyt, joten siinä mielessä tämä kompromissi on todellakin kompromissi. Eli nyt pyydetään vain arviointia. Komissiohan sanoi, että se aikoo tehdä sen joka tapauksessa. Mehän juuri pyydämme arviointia ajallaan. En usko, että voimme tässä tulla, mennä pidemmälle. Sitten suurimmassa osassa muita kohtia on aika laaja yhteisymmärrys. Herra Schwab on ollut erittäin auttavainen ja lähettänyt kommentteja. Ja on hyvä, että olen saanut näitä kompromisseja tekstiksi. Vendekarin ja Rosforilta haluaisin pyytää, että lähettäisitte sähköpostia ja tekisitte konkreettisia ehdotuksia kompromissiksi Schwabin tapaan ja, ja tietenkin Herran Viilan myöskin. Näin voi olla, että erot ovat vähän suurempia kuin muiden varjoesittelyiden kanssa, mutta jos teillä on ehdotuksia, niin toimittakaa ne minulle kirjallisesti. Ja sitten voimme kokoontua varmaankin Strasbourgin viikon jälkeen. Lyhyt kokous, varjoesittelijät ja minä yhdessä niin, että voisimme hioa viime, vielä lopulliset kompromissitarkistukset, mutta olen kyllä optimistinen ja uskon, että voimme jäljellä olevat ongelmat ratkaista. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much. Kiitos johdosta tässä aiheessa. Kiitos myös varjoesittelijöille ja kiitos siitä, että olette paikalla. Meillä on täällä koko varjoesittelijöiden kirjo torstai-iltapäiväksi, on varsin harvinaista. No niin, sitten esityslistan tämän päivän viimeinen kohta. Tärkeä mietintö. Andreas Schwab on tässä esittelijä. Ja aiheena on yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa. Giuseppe Amamonti, tervetuloa komission edustajana. Olette virkistyneen näköinen kesätauon jälkeen. Näyttää kuitenkin siltä, että varjoja on aika lailla niukasti paikalla. Ruule on kuitenkin paikalla, mutta onkohan hän varjon ominaisuudessa? Engström on täällä. Manders puuttuu. Voipa olla, että tämä on aika moinen kaksinpuhelu. Kuitenkin haluaisin kertoa muiden valiokuntien mukana olevasta tärkeitä tietoja. Aloitetaanko tällä? Ja sitten mennään aikataulukysymyksiin. Haluan muistuttaa kaikille, missä mennään. Onkohan komissiollekin jotakin kerrottava tästä? Niin kuin tiedätte, me saimme tämän aiheen kohdalta vastuuvaliokunnan tehtävät. Ja nyt kuitenkin valiokuntien puheenjohtajakokous on on muuttanut välikantaansa ja me olemme todellakin nyt vastuuvaliokunta teollisuusvaliokunnan sijaan. Teollisuusvaliokunta säännön 50 puitteissa haluaa olla tässä mukana meidän rinnallamme niin, että toimivaltuudet jaettaisiin. Ja näinhän sovittiinkin. Kansalaisvapausvaliokuntakin haluaa olla mukana ja me ehdotimme, että meidän pitäisi tehdä yhteistyötä 49 plus-säännön perusteella. Näin heidät kutsuttaisiin kokouksiimme, varjokokouksia ja niin edelleen. He kiistivät tämän ja halusivat tehokkaampaa sopimusta, tehostetumpaa sopimusta suosituksesta huolimatta. Sitä huoli, suosituksesta, että tätä ei hyväksyttäisi, puheenjohtajakokous hyväksyi säännön 50 mukaan yhteistyön. Eli joitakin seikkoja otetaan huomioon. Meidän pitäisi saada kopio ja perehtyä siihen, miltä pohjalta tämä päätös tehtiin puheenjohtajakokouksessa. En ole aivan varma, mutta puheenjohtajakokouksella on tapana tähän tyyliin toimia aina joskus. Schwab jää aika lailla vaikea jamaan tässä asiassa. Mutta joka tapauksessa on selvää, että aikataulua on hieman fiilattava jotta tämä yhteistyö mahdollistuu kansalaisvapausvaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan kanssa. Kenties Schwab voi alkuun puhua, mitä tämä tarkoittaa, ja myös puhua siitä, onko vielä muita seikkoja pohdittavana. Tärkeää on se, että nyt ensimmäistä kertaa pääsemme perehtymään tähän mietintöön ja minkälaisia tarkistuksia että meille ehdottaa tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Nyt oikein tiedä, voinko nyt sillä asian yhtä yksinkertaisesti hyvin kuin kollega de Jong, mutta tämä kohteleisuuksien kalastelu tässä sitä paljonkaan auttanut, niin voin puhuisin nyt omasta puolestani ja osin varjoistelin kanssa. Olen kuitenkin puhunut eh, kollega Garces Remonin kanssa ja hän pyysi, että lykkäisimme määräaikaa tarkistukselle, se ei ole mikään ongelma. Voimme lykätä sen 24. syyskuuta ongelmitta ilman, että me veisimme aikaa keskustelulta, jota käydään asiasta paras olisi siis jopa ensimmäinen lokakuuta. Esittäjälle ja myös kollegoille muilla alueilla ja muissa valiokunnissa ei ole kovinkaan helppoa silloin, kun mietinnöt, joiden loppu loppu vaalikauden lopulla on hiukan epäselvä, ajattelen jo pelkästään sitä, miten lyödään määräaikoja lukkoon. Ja silloin tämä 24. syyskuuta voimme hyvin tunnollisesti noudattaa sitä ja silloin emme hukkaisi aikaa Ajattelen sitä, että tämä mietintö vielä tällä vaalikaudella saataisiin mahdollisesti, jos neuvostossa löytyy asianmukainen enemmistö, että saataisiin asia siis päätökseen. Me pyrimme kuitenkin yrittämään äänestystä vielä tämän vuoden aikana ja nyt sitten tässä vahvistumenettelyssä mukana oleva teollisuusvaliokunta ja siellä on Pilar ja Castillo esittelijänä, olen hänen kanssaan hyvässä ystävällisessä yhteydessä ja pyrimme tekemään sen, että samanaikaisen tehnestäisivät ennen meitä. Ja mitä tulee kansallisvauksen valiokuntaan, sen minä olen havainnut tässä vain paperista, jotka olen saanut. Se ei ole vielä sen muotoista, että se johtaisi ajan menettämiseen se tulee toimimaan vain oman toimintansa puitteissa, vain osa mietinnöstä viime kädessä on sellaista, että se on mukana sen kä- mietinnön käsittelyssä. Joten sanoisin, että viime kädessä tämä kuitenkin on hyvin myönteinen lähtötilanne. Asiasta itsestään, herra puheenjohtaja, haluaisin sanoa seuraavaa. Tämä digitaalinen agenda, senhän jos katsottiin, että huomattavat häiriöt järjestelmässä yhdessä jäsenvaltiossa, myöskin muissa jäsenvaltioissa ja unionissa kokonaisuudessa voisivat olla vaikuttava tekijä. Tämä on asia, jota voida kiistää se, että on vakaat verkostot, vakaat tietojärjestelmät ja että ydinpalvelut ovat jatkuvia, ne ovat tärkeitä sisämarkkinoiden kitkattomalle toiminnalle ja kaikkea digitaalisten sisämarkkinoiden kitkattomalle toimille erityisen tärkeitä. Euroopan unionissa on kuitenkin suuria eroja siinä, mikä on kapasiteetti ja miten yhtenäisiä ovat lähtökohdat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi yhdessä komission kanssa, joka minusta on tehnyt erinomaisen esityksen, sellaisen toimenpiteiden aikaansaamiseksi, jolla varmistetaan se, että on korkea verkko- ja tietosuoja Euroopan unionissa, internetin ja yksityisten tietojärjestelmien suoja, jotka ovat yhteiskunnan ja kansantalouksien toiminnan osalta tärkeitä Euroopan unionissa, tätä pitäisi parantaa. Tämä kuitenkin on pidettävä tiukasti erossa muista poliittisista tavoitteista, jotka voisivat olla sellaisia kuin tietosuoja, terrorismin torjunta, tiedotus, tiedustelupalvelutoiminta tai rikosten selvittäminen. Minun kannalta katsottuna tämän direktiivin soveltamisala on kolmikannan puitteissa, jossa toisaalla ovat tiedustelupalvelutoiminnat, toisaalla rikosten selvittämisviranomaisten toimintoja, siis rikosten selvittämiseksi. Ja me olemme sitten eri säätelytasolla, joka on tämän tason alapuolella, jonka tavoitteena on se, että niin pitkälti kun hyvinvointiriippuvainen verkkoinfrastruktuurista se pyritään varmistamaan. Me siis emme halua puuttua tietosuojakysymyksiin, me halua puuttua jäsenvaltioiden tiedostopalvelujen toimintaan. Me ei halua, me halua esittää mitään olennaista siitä, miten äh, äh, rikoksia selvittävät viranomaiset toimivat. Me haluamme aloittaa siitä, mikä on välttämätöntä sisämarkkinoiden kannalta, jotta näiden infrastruktuurien turvallisuutta pidetään yllä, mikä, mikä on tärkeää silloin, kun on rajat ylittävä vaaratilanne. Komissio on ehdottanut, että jäsenvaltiot lisäisivät omaa puolustautumisvalmiuttaan ja parantaisivat yhteistyötä. Tuo yhteistyö, sitä on olemassa jo tietyillä alueilla jäsenvaltioiden tasolla, neuvoston tasolla, ja komissio haluaa yhdessä eh, Nisa, Enisan kanssa, että tämä olisi asia, joka osittain siirtäisiin perin, perinteisiin EUn instituutioisiin struktuureihin. Tässä on olemassa tietty kiista komission neuvoston välillä, joka pitää vielä ratkaista. Tässä yhteydessä kriittisten infrastruktuurien eh, to, to, ylläpitäjien pitäisi ryhtyä toimimaan mahdollisten kriisien varalta ja yhdessä kansallisten toimivaltaisviranomaisten kanssa huolehtia siitä, että turvapoikkeamista ilmoitetaan. Tämä merkitsee sitä, että pitää olla valppaana, lisätä valppautta ennen kaikkea kyberhyökkäysten kannalta, ennen kaikkea kriittisen infrastruktuurin kannalta pitkällä täytöksellä myöskin pyrkiä estämään kyberhyökkäykset. Koko tavoitteena ehdotussa direktiivissä on se, että varmistetaan suuri yhtenäisten virkojen myöskin soveltamisala pitää määritellä selkeästi ajatellen sitä, mikä on tarpeen säädellä. Minun mielestäni pitäisi luoda kaksinkertaiset isoiset struktuurit, mutta ei kuitenkaan samanakaan pidä Ajattelin, se pitäisi olla tällaisia kaksinkertaisia takereita, ei pitäisi myöskään estää kaksinkertaisia vaatimuksia markkinatoimijoille. Ja direktiivin kautta pitäisi pyrkiä saman aikaan luottamukset, suhteet ja luottamusten välistä vaihtoa julkisten ja yksityisen toimijoiden välillä ja edistää tätä. Kaikista toimi, toiminta- ja käyttämistavoista, jotka liittyvät pelkästään eh, määräysten noudattamisesta, pitäisi ottaa, niin nähdään toimintaa pitäisi ottaa etäyttä ja tällainen toivottu riskinhallinta pitäisi saada vahvistetuksi toimijoiden osalta. Mitä tulee jälleen kerran eh, siihen, mikä on tämän eh, vaikutusala. Tässä pyritään siihen, että julkiset laitokset, ja ajatellen yhteistyöverkostoja, jotka yhteistyöverkoston kautta välittävät tietoa äh, ja välittävät myöskin, myöskin vaihtoa siitä, jotka ovat hyviksi ostantuneita menettelyitä, harjoittavat vaihtoja ja myöskin silloin, kun on tällaisia äh, turvapoikkeamia, niin myöskin tekevät sitä ilmoituksia niin, että unionissa kokonaisuudessaan saadaan parempi yleisnäkemys siitä, minkälaiset vaarat meidän infrastruktureitamme kohtaavat näinä aikoina keskustelu valvonnasta, tai miksi NSA on harjoittanut tai mitä on otettu PRISM-ohjelman myötä, ovat vain osittain sellaisia, että ne sivuavat tätä asiaa. Tietysti Saksassa ja muissa käyty keskustelu on johtanut siihen, että kansalaiset ovat ryhtyneet pohtimaan, mikä on heidän oma tietosuojansa. Tämä direktiivin tavoitteena on kuitenkin menomaan klassisten rikollisten, järjestäytyneiden rikollisten rakenteiden torjunta, jotka tällä alueella ennen kaikkea kaikkea järjestön rikollisen rahoittamana huumeiden ja ihmiskaupan alalla tuotuja voittoja haluavat käyttää uudella tavalla. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset esityksen mukaan ovat yksi viranomainen jäsenvaltiota kohta, jonka tehtävään kuuluu direktiivin soveltaminen ja valvoa sitä, ja niin, että se sidotaan olemassa oleviin rakenteisiin tietyillä sektoreilla, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalan piiriin ja joita täytyy tarkastella kriittisesti. Kysymys on siis pelkästään sellaisista infrastruktuureista, jotka todella voivat olla taloudellisen toiminnan kannalta kristilanteissa silloin, kun on kyberhyökkäys ehdottoman välttämättömiä. Kysymys on siis sellaisista siitä, että tehdään ero siitä, että on palveluita ja infrastruktuureita, jotka ovat hyväksi hyvinvoinnille, mutta eivät ehdottoman välttämättömiä. Nämä infrastruktuurit tulee niiden markkinatoimijat näillä infrastruktuureilla, niiden täytyy sektorikohtaisten säätelyviranomaisten osalta ilmoittaa tietyistä turvapoikkeamista näille viranomaisille. Mitä tulee sitten suoraan yhteyteen ja kiinteisiin yhteyksiin, joita on eri sektoreilla, nämä äh, infrastruktuurit tota, tuntea tiettyjä tilanteita, jolloin ne ovat olemassa edullisessa tilanteessa siinä, että voidaan paremmin arvioida sitä, mitä vaikutuksia on mahdollisilla tai ajankohtaisilla turvapoikkeamilla kullakin sektorilla. Jo tehtyjen investointien lisäksi tietyillä sektoreilla jotkin jäsenvaltiot ovat kuitenkin organisaatioidensa osalta tilanteessa, jossa joutuvat esittämään lukuisia kansallisia viranomaisia. Tämän on ratkaista sillä, että saadaan yksi kontaktiyhteys, jonka jäsenvaltio voi valita valtion sisäisen rakenteen mukaisesti. Yhteistyöverkko joka luodaan tämän direktiivin kautta. Ajattelen sitä, että myöskin lainetaan tämän yhteistyöverkon tehtäviä. Se on myöskin järkevää. Tämän yhteistyöverkon on tutkittava sitä, ovatko markkina toimijat sellaisia, että niitä voidaan pyytää mukaan toimintaan. Ne voidaan tehdä riippuvaiseksi aina siitä, onko niiden infrastruktuuri sellainen, että ne, se kuuluu tämän kriittiskäsitteen puitteiseen. Tietysti täytyy käyttää selkeää kieltä siitä, mitkä sektorit ylipäätään kuuluvat tähän kriittis käsitteen puitteisiin Euroopan esimerkiksi energia, liikenne, mutta näiden sektorien sisällä eivät suinkaan kaikki yritykset yhtä lailla ole sellaisia, että direktiivin vaatimukset koskisivat niitä, koska energiayritys, joka huolehtii eurooppalaisista verkoista, on eri tavoin velvoitettu huolehtimaan valmistautumista kriiseihin kuin yritys, joka valmistaa aurinkokennoja ja huolehtii niiden toiminnasta ympäristössään toimissa rakennuksissa. Turvallisuus, jota markkinatoimijat ovat osoittaneet tai turvakomitat ovat ilmoittaneet viranomaiset, voisivat vuotuisessa kertomuksessa myöskin osittain saattaa eurooppalaiseen julkisuuteen niin, että tietoisuus lisääntyisi siitä, mitä Euroopassa infrastruktuurilla, joka yhä enemmän myöskin on jokaisen kansalaisen nähtävissä ja käytettävissä omassa olohuoneessa, että, että voidaan nähdä, että jokainen infrastruktuuri myöskin joutuu täyttämään velvoitteet niin, että se on immuuni mahdollisille kyberhyökkäyksille. Tämän direktiivin kautta pyrimme ottaa, ottamaan tässä asiassa ensimmäisen askeleen. Herra puheenjohtaja, vielä haluaisin puhua kolmesta asiasta. Turvallisuusvaatimukset ja turvapoikkeamien ilmoittaminen ovat hyvin tärkeä asia, jotka direktiivissä komission esityksen mukaisesti ovat jo saaneet asianmukaisen merkityksen. Markkinatoimijat ovat saaneet kehotuksen nyt eh, eh, myöskin arvioida sitä, miten eh, mikä on niiden omien järjestelmien eh, mahdollisten alttius tällaiselle iskulle, koska vain kun markkinatoimija verkkojen käyttäjä itse pystyy, vaikka käyttäjä itse pystyy arvioimaan oman verkostonsa alttiutta, tai hän sen itse tai teettää sen kolmannella taholla, mutta yleinen säädös lainsäädännössä tästä tästä asiasta ei olisi kovinkaan hyvä ja se olisi aivan liian byrokraattinen tavoitteen saavutus, johon pyritään nimittäin se, että näiden eh, laitteiden äh, hallinnoijat itse huolehtivat siitä, että valmistaudutaan mahdollisiin kriiseihin. Toimeenpanossa tämän direktiivin tavoitteen osalta on kiinnitettävä huomiota siihen, että riskinhallinta infrastruktuurissa itsessään ohjataan, eikä tehdä liian suuria byrokratisia, byrokratisia ehdotuksia. Myöskin pitää olla valmiutta siihen, että on tiettyjä riskinhallinta toimia ja saman aikaan kuitenkin pitää saada yhteistyötä konkreettisen osaltaan markkinatoiminnassa. Siksi artikla 15 mukaisesti on välttämätöntä, tämä on ainoa artikla, josta haluaisin puhua, että siinä olisi liittävästi joustavuutta, mitä tulee siihen, miten pitää osoittaa se, että markkinatoimijat ovat todellakin täyttäneet eh, turvallisuusvaatimukset. Kysymys siitä, onko sitten niin, että tämän eh, direktiivin eh, noudattamatta jättämiseen liittyisi rangaisseuraamuksia. Monet pelkäävät sitä, että että tietty noudattamisvelvoite johtaisi määräyksiin sen osalta, miten tämä tapahtuu, johtaisi myöskin seuraamuksien käyttämiseen kuitenkin välttämättä, että, että ilmoitetaan mahdolliset poikkeamat asianmukaisille tahoille. Kuitenkin ilman seuraamuksia ei ole mitään järkeä direktiiveissä ja tästä syystä se, että huolisti tutkitaan, mitkä ovat intressit, ja tarkoituksia, joita olen kollegoille esittänyt. Siinä uskoisin saani tämän hyvän aikaiseksi. Herra puheenjohtaja, tämä on hyvin mutkikasta lainsäädäntöä. Teollisuusvaliokunta ja kansanvauksen valiokunta tulevat siis myöskin osaltaan puuttumaan tämän asian käsittelyyn, pyrin antamaan teille yleiskatsauksen ja nyt olen odotan jännityksellä, mitä kollegat sanovat tästä ja mitä herra komission edustaja sanoo asiasta. Good. Well, thank you very much. Um... Kiitoksia. Kuka vielä haluaisi käyttää puheenvuoron? Schmidt To be honest, it's in, uh, it, he has uh, written an, uh... Niin. Nyt on varjoja vain paikalle, joten kyllä tämän kirjallisen version voin antaa teille luettavaksi. Ei varmaankaan kannata näin pienessä ryhmässä lähteä tätä lukemaan. Schmidt. Well, I'm also replacing, uh... Minä olen täällä Mandersin sijaan. Hän on sairaana ja pahoittelee tätä tilannetta. Minullakin on täällä lausunto, jonka voisin lukea, mutta ehkä voin antaa sen sinulle suoraan. Se on, se on oikein hyvä lausunto kyllä, voin antaa sen suoraan. All right. so, um... Selvä. Tässä nyt vaihdetaan sitten lausuntoja kirjallisesti. Kenties Schwab voi ne lukaista ja sitten kertoa meille vaikutelmansa. Minä olen ainut virallinen varjo paikalla ja näin ollen aivan lyhykäisesti haluaisin sanoa, että minusta Schwabin yleinen lähestymistapa saa kyllä minun kannatukseni hyvin pitkälti. Tässä voisin toistaa ne alustavat kommentit, jotka kuulimme alkuesittelyssä ja myös vaikutusarvion yhteydessä. Selvästi toimintaa tarvitaan tällä alalla. Nämä ovat tärkeitä poliittisia toimia. Toisaalta tämä direktiivi on minusta liian kunnianhimoinen, kun ajatellaan sitä, mitä pitäisi tässä vaiheessa tehdä. Katson myös, että tässä aliarvioidaan sitä, mitä jäsenvaltioissa on jo tehty. Ei varmaankaan haluta vaatia jäsenvaltioita suuria muutoksia niihin järjestelmiin, jotka niillä on jo käytössä. On sanottava, että en ole vakuuttunut ajatuksesta, eh, joka koskee pakollista raportointia. Yrityksiin liittyy selkeä ongelma siinä mielessä, että pakollinen raportointi voi tietyissä olosuhteissa estää yrityksiä suunnittelemasta turvajärjestelmiä ja, ja estää niitä löytämästä äh, tur- tietovuotoja esimerkiksi, rikkomuksia. Eli jonkinlainen infrastruktuuri, jonka kautta sitten otettaisiin vastaan näitä pakollisia raportteja, niin jos vain sitten tyydytään siihen, että pannaan rasteja ruutuun ja lähetetään tämä, niin eihän järjestelmä toimi. Kyllä järjestelmän pitäisi olla hieman sofistikoidumpi. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja meidän on käytävä jonkinlaista tiedonvaihtoa erilaisista käytänteistä. En usko, että uudella rakenteella saadaan minkäänlaista merkittävää muutosta aikaiseksi ja sitten tällaisilla raporteilla, joissa vain rastia pistetään ruutuun. Jos ei sitten selkeästi ole puutteita havaittavissa, niin kyllä meidän on oltava paljon käytännönläheisempiä lähestymistapauksissa. Uskon, että tämä on laajemminkin hyväksytty periaate. Meillä on oltava vaatimuksissa realistisia. Kuka nämä raportit sitten lukee loppujen lopuksi? Kun ajatellaan niitä infrastruktuureita, jotka on luotu näitä varten. Meillä on oltava todellisia tavoitteita, joilla miten käsitellään näitä erilaisia tapahtumia Tämä valiokunta yhdessä neuvoston kanssa on omaksunut lähestymistavan esimerkiksi näihin tietomurtoihin ja niistä tehtäviin ilmoituksiin. Me teimme kovasti työtä henkilötietojen suojan suhteen, niin minkälaiset tietovuodot pitäisi raportoida. Meillä olisi oltava oikeudellisesti selkeät määritelmät sen suhteen, minkälainen on merkittävä tietovuoto, tietomurto. Olen aika lailla kiukuissani siitä, että komissio on jättänyt tietosuojadirektiivin yhteydessä tehdyn työn huomiotta. Ja näyttää siltä, että komissiossa on jonkinlainen virusliikkeellä. Eli täytyy hyvin yksityiskohtaisia raportteja laatia ja sitten tietoa täytyy vaihtaa ja laatia raportteja, eikä päästä kuitenkaan eteenpäin eikä korjata itse ongelmaa. Tiedonjakojärjestelmä ei ole riittävä. Tämä on tutkittava. Andreas on tarkistuksessa yhdeksän ottanut tämän huomioon. Kenties rohkaistaan toimijoita oleva valppaampia tässä asiassa. Tarvitaan lisää joustoa esimerkiksi kilpailusuunnitelmien suhteen ja se, miten viranomaiset sitten voivat harkintavaltaansa käyttää. Meidän on pidettävä mielessä, että 28 jäsenvaltiossa on valtavia eroja kapasiteetissa, jolla näitä asioita voidaan hoitaa. Kaikkien täytyy kuitenkin pystyä harkintavaltaansa käyttämään. Toki täytyy olla valppaana jatkuvasti. Kyllä tällaisia ongelmia on sekä pienissä että isoissa jäsenvaltioissa. Ja totta kai heikkouksia haetaan aina silloin, kun tällaisia tietovuotoja, tietomurtoja tehdään. Täytyy kuitenkin pitää huolta kapasiteetista. Jos vain luodaan byrokraattisia raportointimenetelmiä, niin enpä usko, että se on oikea tapa eteenpäin. Andreas Schwabin ehdotus minusta menee aivan oikeaan suuntaan, ainakin minun näkökulmastani varjoesittelijänä. Haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron? Eipä taida haluta. Joten sitten komission edustajan puheenvuoro ja alustavat kommentit Schwabin mietinnöstä. Uh, yes, thank you very much and good afternoon. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Andreas Schwabia erittäin hyvästä mietinnöstä. Jälleen kerran se osoittaa erittäin hyvää ymmärrystä pyrkimyksistämme ja direktiivin sisällöstä. Se osoittaa, että esittelijä ja valiokunta ovat kyllä nyt tässä samalla sivulla. turvallis, turvapoikkeamien ei pitäisi harhaan mitä johtaa mitä harhaan, ne liittyvät kansalliseen turvallisuuteen. Esittelijä on aivan oikein sanonut, että tämä direktiivi koskee hyvinvointia, kasvua ja työpaikkoja. Tämä koskee sitä, että säilytetään ne sisämarkkinat parantamalla verkkojärjestelmien turvallisuuden sietokykyä ja nämä verkostot ovat tärkeitä tässä näissä sosiaalisissa taloudellisissa verkostoissa ja ovat osa myös digitaalisia markkinoita. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Haluaisin esittää neljä huomiota. Ne kaikki koskevat Anders Schwabin mietinnön tärkeimpiä kohtia. Ensimmäinen niistä koskee mahdollisuutta, että olisi enemmän kuin yksi vastuuviranomainen kansallisella tasolla. Se sopii kyllä, meillä ei ole mitään sitä vastaan, kunhan, niin kuin tunnustetaan mietinnössä, kunhan on yksi yhtenäinen kontaktipiste tietojen jakoa varten eurooppalaisella tasolla. Sitten toinen kohta koskee soveltamisalaa, riskinhallintaa ja turvapoikkeama ilmoituksia artikla 40 ehdotuksessa. Hyvä puheenjohtaja, meille on hyvin tärkeitä nämä pakolliset eh, ilmoitusvelvoitteet. Joissakin maissa on vapaaehtoista toimintaa. Siitä on saattanut tulla tuloksia ja toisissa maissa yhteistyö markkinatoimijoiden ja Enisan välillä ei ole toiminut, jos sitä ollenkaan on ollutkaan. Joten todella uskomme, että raportointivaatimukset koskien turvapoikkeamia ja riskinhallintaa niitä todella tarvitaan, jotta voidaan laatia kansallisia strategioita ja jotta voidaan auttaa markkinatoimijoita, joilla on ollut turvapoikkeamia, jotta ne voivat rajoittaa kielteisiä vaikutuksia, joita näistä poikkeamista on tullut. Soveltamisalasta Ymmärrän, että komission ehdotus on hyvin kunnianhimoinen, mutta uskon, että kunnianhimon taso on kyllä oikeutettu. Ensinnäkin verkkomaksuportit, sähköisen kaupan foorumit ja muut näitä voidaan pitää kriittisinä markkinatoimijoina. Näiden kautta prosessoidaan paljon verkko maksuja ja transaktioita ja niiden kautta siirtyy paljon rahoituksellista tietoa ihmisiltä, jotka käyttävät näitä, näitä sivuja. On hyvin tärkeää suojella transaktioiden jatkuvuus ja on tärkeää suojella tietoja. Tämähän on tietenkin sivuvaikut, merkittävä sivuvaikutus, joka tällä ehdotuksella on. Siihen kuuluu kaikki verkkokauppaan liittyvät kaupalliset tiedot hakukoneet ja sosiaaliset verkostot. No, tässä voitaisiin tehdä vertaus sosiaalisen sähköisiin verkostoihin. Sosiaalisesta verkostosta on, on tullut tällaisia viestintäkeskuksia, jotka ulottuvat kaikkialle. Ne ovat hyvin läpäiseviä ja ne ovat hyvin keskeisiä Euroopan yhteen liitettävyyden kannalta en olisi ollenkaan yllättänyt, jos joidenkin vuosien jälkeen Euroopassa sellaiset palvelut kuin Twitter tai Facebook että näiden yhdistävä vaikutus olisi suurempi kuin perinteiset televiestintäoperaattoreiden tarjoamat verkostot. Sitten suhteellisuudesta, minkä, tyyppiset, minkä tyyppisistä poikkeamista olisi raportoitava. Olemme leikanneet ja liimanneet televiestintään direktiivin artiklin 30a. Niin kuin esittelijät tuntee, että meidän pitäisi olla selkeä sanoise, sanaisempia ja todettava selkeämmin, missä tapauksissa poikkeamat vaikuttavat markkinatoimien tarjomin toimintaan, niin kyllä se meille käy. Kyllä me voimme olla spesifimpiä tekstissä. Siitä tulisi myös lisää oikeusturvaa, joten olemme yhtä mieltä tässä jälleen kerran esittelijän kanssa. Sitten vielä kärsivällisyyttä vielä viimeinen asia vastuista. Uskomme, että etua tulisi siitä, että ollaan tämän direktiivin soveltamisalan alla kriittisen infrastruktuurin operaattorille millä tahansa markkinoilla on tästä hyötyä, koska jos markkinatoimija voi osoittaa, että se noudattaa tämän ehdotuksen sääntöjä, niin olisi hyvin helppo helppoa rakentaa tällainen asianmukaisen toiminnan oletus, asioista huolehdinnan oletus ja näin markkinat toimijalle ei tule tästä eh, rikosoikeudellisia tai siviilivastuita. Tällainen asianmukaisen toiminnan olettamus seuraisi markkinatoimijalle siitä, että se se noudattaa tämän direktiivin säännöksiä ja on sen soveltamisalan katon alla. Much for your clear responses. Kiitos selkeistä vastauksistanne. Andreas, haluaisitko vielä esittää loppupuheenvuoron ja entäpä sitten pienet muutokset aikatauluun? I think we should use the... Puheenjohtaja, mitä se käyttää? Eläiset ovat 24 minuuttia, meillä on puhe valmiina tätä varten. Ei, tämä oli vitsi. Niin, puheenjohtaja, sanoisin, että olen todella iloinen siitä, että yleisesti voitte olla yhtä mieltä minun lähestymistavasta, niin minusta meidän pitäisi keskustella edelleen kysymyksistä, jotka otitte esille kommenteissanne. Haluaisin kiittää kollegoja Mandersia ja Engströmiä, jotka ovat luonnostelleet nämä paperit, samoin kuin kollegoja Ulle Schmidt ja Heider Yli, jotka antoivat nämä paperit minulle. Herra Manders, jos voisin kertoa lyhyesti teille, halusi sanoa, että hänelle sopii minun mietintöni, mutta että hän haluaisi nähdä poikkeuksia, joka koskisi kaikkia pieniä yrityksiä suhteettoman suurista velvoitteista. Minulta kannaltani katsottuna ei ole olemassa mitään suhteettoman suuria velvoitteita, mutta minäkin kehottaisin, että ottaisin pois kaikki pienet yritykset tai mikroyritykset. Voimme keskustella varmastikin myös pienistä ja keskustelusta yrityksistä nyt, mutta minusta se voisi osoittautua aika vaikeaksi. Herra Engström on esittänyt laajemman paperin. Hän haluaisi ehdottaa suositusta direktiivin sijaan, siksi että hänen mielestään valtiot eivät pysty antamaan täysin ohjausta kyberturvallisuuden alueella – mutta ajattelen nykyistä poliittista ilmapiiriä. Minusta tämä on kohteliaisuus eikä arvostelua. Direktiivi saattaisi olla sopivin väline ja hän pitää hyvänä esittelijän tarkistuksia, joten olen melko optimistinen, kun meillä on tämä kaksi kantaa, ja olin, olin myös sitä, että Giuseppe, jonka kanssa on harjoittanut yhteistyötä, myös kuluttaja direktiivin osalta tässä valiokunnasta, että hän esitti jotakin ratkaisemaan tärkeitä kysymyksiä. Haluaisin palata niihin direktiivi. Nyt siinä muodossa, kun se olisi minun tarkistusteni jälkeen, merkitsisi sitä, että palvelujen tarjoajat kriittisillä infrastruktuurisektoreilla, jotka ovat itse arvio, arvioiduttaneet oman infrastruktuurinsa sellaiseksi, että se on altis kriittisille tilanteille kyberyhteisössä, että pelkästään nämä joutuvat raportoimaan – turvapoikkeamista, jotka ovat merkitykseltään tärkeitä. Tässä ensinnäkin rajoitettaisiin jo tätä vaikutusalaa, koska palattaisiin takaisin kriittisen infrastruktuurin direktiiviin, vedettäisiin pois kaksi sektoria, jotka komissio oli sisällyttänyt tähän. Voidaan keskustella siitä, onko tämä hyvä vai huono tapa mennä eteenpäin, mutta minusta tämä kuitenkin on vaikutusalan selkeä rajoitus. Ja tässä rajo, rajoitussa soveltamisalassa ei ole mitään korkean tason raportointivelvollisuutta, mutta jotta tässä olisi jotakin järkeä, pitää olla jotakin velvollisuutta raportoida huomattavista eh, turvapoikkeamista, koska muuten tässä mm, tämä ei toimisi lainkaan. Sitten tämä merkitsee myös sitten sitä tämä vaikutusalan rajaaminen, että julkiset infrastruktuurit eivät kuulu tähän. Minusta niiden täytyy täyttää nämä velvoitteet jätteet juoman luonteensa vuoksi, niin on itse varmistettava se, että ne suojelevat kriittistä infrastruktuuria. Ja kun me puhumme julkisesta hallinnosta, tarkoitan sataprosenttisesti julkista hallintoa. Esimerkiksi vesilaitokset, jotka ovat osittain yksityistettyjä, saattavat joka tapauksessa kuulla tämän direktiivin piiriin. Viime kädessä tähän hetkellä ne eivät ole siinä mukana, ja siinäkin se riippuu siitä, miten voimakkaasti tuo infrastruktuuri on riippuvainen infrastruktuureista, joilla on riski olla alttiita kyberhyökkäyksille. Lopuksi puheenjohtaja, meillä on paljon mahdollisuuksia tehdä konkreettisiksi ne kohdat, joista voimme olla eri mieltä. Tiedän, että jäsenvaltioissa on hyvin paljon eri syitä saada aikaan enemmän tai vähemmän toimia. Jotkut jäsenvaltiot haluaisivat torjua koko direktiivin, mutta ajatellen poliittista ilmastoa, kuten Christian Engström on todennut, me emme parlamenttina voi vain todeta, että tämä on liian vaikeaa. Minusta meillä on velvollisuus varmistaa, että kansalaiset tulevat tietoisiksi omista velvoitteistaan, ja niistä en puhu tässä, ja että he varmistavat sen, että ne infrastruktuurit, jotka ovat kriittisiä heidän arkielämänsä kannalta, tulevat tämän direktiivin piiriin. Meillä on nyt paljon, ollut paljon kokouksia viime kuukauden aikana kysymyksestä, mitä kriittisen infrastruktuurisi merkitä. Annan esimerkin. Jotkut ovat sanoneet minulle, että siihen pitäisi sisällyttää myöskin tiedotusvälineet, koska kriisitilanteessa ihmisillä täytyy olla mahdollisuus saada esimerkiksi BBC nähtävilleen, mutta jos BBC ei toimi, he voivat sitten tutustua CNN tai johonkin muuhun tiedotusvälineeseen tai instituutioon, ja silloin se merkitsee sitä, että aina on mahdollisuus, kuten tästä ehdokmista nähdään, sille, että kansalaiset voivat etsiä vaihtoehtoja. Vain hyvin erityisellä alueella. minusta nämä ovat ne alueet, jotka olemme sisällyttäneet vaikutusalaan, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä ja joissa on vastuuta, velvollisuus katsoa, mitä voidaan tehdä näiden alueiden, näiden rakenteiden kyberturvallisuudelle. Ja siksi olisin iloinen, jos ensi kerralla voitaisiin keskustella myös joistakin tarkistuksista, jotka te mm, tulette tekemään. Me emme vielä ole päättäneet sitä, onko määräaika 24. syyskuuta vai ensimmäinen lokakuuta tarkistuksille. Jätän sen teille, puheenjohtaja. Minä pitäisin parempana 24. koska meidän pitäisi pistää hiukan vauhtia sen sijaan, että odottaisimme liian pitkään. Direktiiviä esitettiin kesäkuussa, joten ne, jotka halusivat siihen tutustua, heillä on ollut aikaa 24. syyskuuta esimerkiksi hyvä ajankohta. Ja jos näin olisi, voisimme äänestää joulukuussa pian sen jälkeen, kun teollisuusvaliokunta on äänestynyt asiasta, jolloin voisimme antaa jäsenvaltioille muutaman kuukauden aikaa ne keskustella ensimmäisen äh, käsittelyn sopimuksesta, jos kollegat valiokunnassa olisivat valmiita siihen. Ja se kerrotaankin mielenkiinnolla jatkokeskusteluja ja kiitän kaikkia tarkkaavaisuudesta. Uh, I think your proposal 24 ehdotus 24. syyskuuta vaikuttaa varsin järkevältä. Me tarvitsemme kyllä valiokunnan kommentit. Pitää olla varhain yhteydessä kansalaisvapausvaliokuntaan. Äh, ja oikeastaan heille pitäisi kertoa, että kyllä työtä sielläkin saisi hoputtaa. Kun viivästyksiä on näin paljon ollut myös tietosuojadirektiivissä. Sitä valiokunta myös katsoo. Täytyy todeta, että tässä tapauksessa tällaisia viivästyksiä ei saa tapahtua. Tietosuojadirektiivin tiimoilta ei varmaankaan työtä juurikaan tehdä, koska näin paljon viivästyksiä on. Niin sen takia haluamme tällaisen sitoumuksen tässä asiassa. Odotan kovasti, kuinka tässä päästään eteenpäin. Ja sitten varjojen kokous kenties osaltansa asiaa etenemään komission suuntaan. Totean, että me haluamme tältä pohjalta mennä eteenpäin. Haluaisimme aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa mahdollisimman pian. Mutta toki tässä meitä sitoo puheenjohtajakokouksen päätös, niin kuin ymmärrätte. Kiitos ylimääräisestä työstä Andreasille tässä aiheessa. Kiitos siitä, että olitte paikalla tänään iltapäivänä. Tämän päivän esityslista on saatu päätökseen. Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25. syyskuuta kello 9-18.30, kaksi istuntoa ja 26. syyskuuta 9-18.30. Äänestämme torstaina 26. päivä kello 10 alkaen. Tapaan teidät silloin ja kiitos myös äh, muulle yleisölle, internetyleisöllekin tästä iltapäivästä ja hyvää illanjatkoa.